Bene, noi possiamo cominciare. Nyt voimme varmaan aloittaa. Meillä on pitkä ja mielenkiintoinen keskustelu edessämme, joten kannattaa käyttää hyödyksemme kaikki käytössä oleva aika. Esityslista löytyy kuten aina kaikkien papereista, jos ei ole mitään mitään muutospyyntöjä, niin se hyväksytään. Olette varmaan huomanneet, että tänään ja huomenna olemme tässä salissa. Se johtuu täysistuntosalin ongelmista. Tämä sali ei välttämättä sovellu niin hyvin valiokunnan kokoukseen. Olen huolissani hieman huomisaamun äänestyksistä, mutta näistä täysistuntosalin ongelmista johtuen me olemme nyt täällä salissa. Tulkkaus on kaikille valiokunnan kielille. Mitä sitten tulee 18. sopimusosapuolten konferenssiin, esittelijä ja varjo esittelijät meidän valiokunnastamme ovat laatineet lausunnon valiokunnalle, ITRE ja ENVI valiokunnille tästä konferenssista, Tämä kirje tai lausunto hyväksytään huomenna. suullisen käsittelyn yhteydessä, samoin kuin viime vuonnakin. Eli huomenna meillä on siis suullinen käsittely tästä aiheesta teollisuudesta. Olemme saaneet Arte televisiokanavalta pyynnön järjestää energiaa koskevan seminaarin ja huomenna iltapäivällä, kun keskustelemme energiaa koskevasta mietinnöstä, niin tämä televisiokanava on siis paikalla salissa. Nyt No, näyttää siltä, että tämä mikrofoni ei toimi, joten vaihdetaan. Siirrytään nyt sitten keskusteluun, yhteiskeskusteluun. Ensimmäisen lohkon osalta äh, haluaisin muistuttaa, että meillä on siis käytössämme kolme tuntia. Kuuteen asti voimme täällä keskustella tästä aiheesta ja lopulta varmasti pääsemme nyt tämän keskustelun loppuun. Kaikki tietävät sitten, mistä on kyse. Yhteiskeskustelu on jaettu neljään lohkoon. Ensimmäinen lohko koskee kolmea ensimmäistä viestintää, sitten Eilerille 40 minuuttia, Lambertsille myöskin 40 minuuttia ja sitten viimeisenä Skinner 20 minuuttia. Tämä toinen käsittely tarkistuksista. Siinä täytyy keskittyä siis ristiriitaisiin tarkistuksiin ja siinä on otettava myös huomioon kannat, esittelijät, voivat sitten tiivistää muissa toi, tai muilla, muiden tahojen keskustelut. 28. marraskuuta on valiokunnan kokous. Nyt meillä on, meillä on tänään paikalla myös kaksi vierailijaryhmää. Toinen kollega Carvaron vieraana. Annan nyt viiden minuutin puheenvuoron Riera Maduralle. Ole hyvä. Bien, pues. Muchas gracias. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ennen kuin aloitetaan keskustella tarkistuksesta, puheenjohtaja Salika minun hiukan korostaa tätä yhteistyön henkeä, jossa on neuvotteluja viety eteenpäin koskien kompromissitarkistuksia. Tämä koskee niin mietintöä, josta minä olen esittelenä, kuin toista mietintöä, tai mietintöä, herra Helmerin osallistumismietintöä ja sama koskee myös Kar- edustaja Karvalion mietintöä. Me olemme laatinut tällaisen työmetodin, joka mahdollistaa sen, että voimme yhdessä edetä ja saada aikaan vahvan parlamentin kannan ja näin puolustaa tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa. Mitä tulee tähän näihin viimeisimpiin keskusteluihin voin kertoa teille, että sen jälkeen olemme käytännössä vieneet loppuun, saaneet aikaan sopimuksen suurimmasta osasta artikloja ja johdatuson kappaleita tässä asetuksessa. Edelleen olemme edenneet aivan huomattavasti asioissa, niinkin tärkeissä kysymyksissä, kuten artikla 16 pääetiset kysymykset tai 19, 19, 19 artikla, joka koskee horisontti 20 kysymyksiä ja osallistumissääntöjä. Mitä tulee avoimeen pääsyyn, julkila, julkaisuihin, joita rahoitetaan horisontti 2020 ohjelmasta. Uskon, että olemme nyt lähellä löytämässä oikeaa tasapainoista ratkaisua, jonka kautta komissio voi alkaa täytäntöönpanna tätä periaatetta. Me olemme tietoisia siitä, että kun puhutaan avoimesta pääsystä, silloin on kyse siitä, että nopeutetaan ja parannetaan tieteellistä edistystä ja innovaatiota, mutta pyritään saamaan aikaan myös suurempaa ehokkuutta ja varojen käytössä, julkisten varojen käytössä tulevina päivinä. Tulemme käsittelemään ohjelman sisäistä talousarviota. Tässä yhteydessä haluaisinkin muistuttaa yleisestä ryhmäni kannasta. Ensin me uskomme, että Mari Kyri toimien pitää saada enemmän määrärahoja. Tämä on yleinen vaatimus tieteellisestä yhteisöstä ja samoin ryhmäni on sitä mieltä, että tämä on ratkaisevan tärkeä väline, kun pyritään kehittämään tutkimusta Euroopassa. Ja se on myös tärkeä tekijä, jotta voidaan laajentaa erityisosaamista. Samaa argumenttia voidaan käyttää myös infra- eurooppalaisten infrastruktuurien kohdalla aivan erityisesti e-infrastruktuureissa. Molemmat tavoitteet ovat aliedustettuina komission esityksessä. Mitä tulee sosiaalisiin haasteisiin, yhteiskunnallisiin haasteisiin, enemmistö toivoo voivansa lisätä budjettia haasteessa kolme, nimittäin energiassa. Sitten myös tiettyjä eroja suhteessa talousarvioon, jota käytet, jossa varoja käytettäisiin kohteisiin 6 ja 7. Näin ryhmäni haluaisi säilyttää tiettyä sisäistä joustavuutta, mutta on sitä mieltä, että yhtä tärkeää on säilyttää välttämätön selkeys. Me emme voi sovittaa sosiaalisia eh, tavoitteita, jos sitten eh, vaatimustaso ei vastaa niitä. Näin ollen olemme käyttäneet tässä eh, pe, pe, pienen keskisuuri yritysten välinettä ja sitten tarkistusta eteenpäin lähtien suurin osa tuntuu tukevan meidän kantoimme näissä kahdessa asiassa, hyvät naiset ja herrat. Arvoisa puheenjohtaja, teimme tiiviisti yhteistyötä, jotta saisimme aikaan laajan sopimuksen, jossa tulee selväksi se, että parlamentti panostaa tieteeseen ja innovaatioon ja näkee sen avainvälineen, jotta voidaan päästä myös talouskriisistä pois. Kaikki täällä olemme vakuuttuneita siitä, että tiede ja innovaatio ovat välttämättömiä, jos halutaan parantaa kilpailukykyämme ja näin ollen tätä kautta voimme luoda työpaikkoja ja saada aikaan kasvua Euroopan unioni voi, sen täytyykin kilpailla ajatuksissa erilaisilla tuotteilla, henkilökohtaisella mm, palvelulla. Siis tarvitaan tietoa ja näin ollen tiede, joka lisää tietämystä ja meidän kykyämme. Meidän kykymme pitää myös parata käyttötietoa hyväksemme ja näin voidaan saada aikaan myös uusia tuotteita ja palveluita, parantaa niitä vielä, jotta ne voivat kilpailla globaalilla markkinoilla. Siis innovaatio on rikkauden lähde. Näin ollen onkin tärkeää, että eri hallinnon tasot, ja tässä viittaan aivan erityisesti neuvostoon, varsinkin vaikeina hetkinä pitäisi panostaa innovaatioon ja tutkimukseen. Ne ovat ainoat takeet siitä, että voidaan edetä kohti taloutta, joka perustuu tietämykseen. Budjettikuri ei voi vaikuttaa niihin äh, laje- äh, sektoreihin, kuten koulutukseen, tutkimukseen, koska ne ovat juuri pohja kasvullemme ja kilpailukyvyllemme. Hyvät kollegat, tämän pitää olla selkeä, vahva viesti täältä parlamentista. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie. Kiitoksia. Nyt sitten rouva Kalvalho, ole hyvä. Good afternoon, President Sartori, dear Hyvää iltapäivää puheenjohtaja Sartori, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Haluan aluksi kiittää kaikkia kollegoja, joiden kanssa olen tehnyt tiivistä yhteistyötä Horisontti 2020 ohjelman tiimoilta. Haluan kiittää erityisesti Teresa Riera Madureira, Madurellia ja Christian Ehleriä heidän avoimuudestaan ja näiden mietintöjen käsittelemisestä yhdessä. Kuten tiedätte, minun Mietinnössäni käsitellään puiteohjelman täytäntöönpanoa ja herra Eelerin mietinnössä osallistumista ja niin edelleen. Teemme tätä tiiviissä yhteistyössä. Haluan kiittää varjoesittelijöitä heidän tekemästään työstä ja esittämistään rakentavista kommenteista sekä kaikkia neuvonantajia heidän äärimmäisen tärkeästä avustaan. Haluaisin esitellä teille yleiset linjat, kuinka on edistytty erityistäytäntöönpano-ohjelman osalta viime kokouksemme jälkeen. Silloin käsittelimme tarkistuksia ensimmäistä kertaa. Edistyksestä siis, mitä tähän asti on saatu aikaan. Nyt me käsittelemme ja pohdimme kompromissitarkistuksia täytäntöönpanon erityisohjelmasta. Kuten tiedätte, meillä oli yli 900 tarkistusta ja me olemme pyrkineet laatimaan 27 kompromissitarkistusta. Me teemme kaiken mahdollisen, jotta saamme sisällytettyä kollegojen ehdottamista muutoksista kompromissitarkastuksiin mahdollisimman paljon unohtamatta, mikä on tarkoitus olla tämän mietinnön fokuksena – emme siis halua lähteä laajentamaan näistä painopistealueista. Nämä kaksi mietintöä, minun oma mietintöni ja Teresa Riera Madurellin mietintö, on käsiteltävä ehdottomasti yhdessä samoissa kokouksissa, samoissa teknisissä tapaamisissa ja me suunnittelemme myös varjoesittelijän tapaamiset yhdessä. Lisäksi kun meillä on laaja-alaisia seikkoja, kuten PK-yritysten osallistuminen B2B-asiat. Otamme mukaan myös herra Eelerin, joka käsittelee osallistumista koskevia sääntöjä mietinnössään. Kuten kollega Teresa Riera Madurell ilmaisi, me rakennamme näin hyvin vahvan yhteisen kannan näistä kolmesta mietinnöstä. Useimmat asioista on jo käsitelty. Haluaisin kiinnittää huomionne vain niihin, joita vielä pohdimme. Kuten Teresa jo sanoi, avoimesta pääsystä lähinnä tiedejulkaisujen osalta olemme jo saamaisillamme aikaan lopullisen muotoilun ja uskomme, että näin voidaan saada avoin pääsy julkaisuihin hyvin tehokkaasti ja kestävällä tavalla. Hoidamme siis siirtymisen tämänhetkisestä järjestelmästä tulevaan avoimeen järjestelmään. Me pohdimme vielä avoimen tiedon käsitettä, koska se on aivan eri asia ja meillä on vielä jonkin verran kokouksia, joissa pitää käsitellä tiede tulosten vapaata saatavuutta. Toiseksi me käsittelemme edelleen sellaisia seikkoja kuin esimerkiksi, miten voidaan saada parhaiten osallistuminen laajennettua. Tiedätte, että se on yksi tärkeistä seikoista. Me haluamme saada tämän laajennettua pienimpiin laitoksiin, pienyrityksiin ja mikä on paras muoto tehdä tämä. Tulisiko pysyä ykköspilarissa vai tulisiko lähteä horisontaalisesta toiminnasta? Toisekseen keskustelemme edelleen siitä, mikä olisi paras tapa saada tiede, eh, erityisosaaminen ykköseen vai olisiko se oma horisontaalinen laatikkonsa. Emme ole edelleenkään saaneet päätettyä, mikä prosenttiosuus budjetista pitäisi omistaa tietyille alueille, mikä olisi korvamerkintä esimerkiksi uusiutuville energialähteille tai pk-yrityksille. Tätä vielä työstetään, siitä ei vielä ole yhteisymmärrystä, eli nämä on vielä saatava päätöksen. Ja lopuksi kantasoluasia. Meillä on yleinen yhteisymmärrys uskoakseni kaikkien esittelijöiden ja varjoesittelijöiden välillä siitä, että meidän tulisi pitäytyä prosessissa, joka on seitsemännessä puiteohjelmassa ja eettisessä tarkastelussa, joka komissiosta on siihen saatu on kuitenkin joitakin eri valiokuntien erilaisia näkemyksiä, jotka ovat eri suuntaisia lähinnä jurivaliokunnasta. Ja sitten saaneen huomauttaa, että tämän päivän lääketieteen Nobel-palkinto meni juuri tälle alalle ja se osoittaa, että esittelijöiden linja on hyvän suuntainen. Toivomme, että tämä on seikka, joka saadaan ratkaistua myös eri valiokuntien näkemykset yhteensovittamalla. Uskon siis, että olemme edistyneet aika paljon. Meillä on joitakin seikkoja vielä käsiteltävänä loppuun, mutta toivomme, että saamme useimmista aiheista sopimuksen aikaan. Viimeinen seikka, johon haluan kiinnittää huomionne, on budjetti. Me tarvitsemme budjetin, jolla voimme rahoittaa tämän kunnianhimoisen, hyvin suunnitellun ohjelman. Se on paljon enemmän kuin seitsemäs puiteohjelma. Se on tutkimusohjelma, siinä on kyse teollisuuden kilpailukyvystä, innovaatiosta, se kattaa kaiken. Se on hyvin tärkeä ohjelma kasvun kannalta, jotta Eurooppa selviää kriisistä. Me toivomme, että neuvosto myös on samaa mieltä. jotta saamme riittävän budjetin tähän tarkoitukseen. Ja meidän on keskusteltava siitä, mitä teemme, jos saamme vastakkaisen ehdotuksen neuvostolta. Kiitoksia. Grazie, la collega Carvalho. Kiitoksia. Sitten kollega Eler. Kolme minuuttia. Rouva puheenjohtaja, haluaisin vielä yhtyä kollegojen kiitoksiin todella hyvästä yhteistyöstä. Poliittisesti tämä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että tämä parlamentti pyrkii saamaan aikaan kahden kolmasosan enemmistön ja muodostamaan siten erittäin vahvan neuvotteluaseman suhteessa neuvoston ja komission. Sitä pitää mielestäni vielä vähän korostaa. Ehkä vielä joitakin seikkoja, jotka ovat vain täydennyksiä, koska aikaa ei ole paljon. Voin monelta osin olla samaa mieltä kuin kaksi edellistä puhujaa. Haluaisin ottaa ennen kaikkea esille parlamentin esityksen Stairway to Excellence, Mielestäni se on äärimmäisen tärkeä merkki ohjelman laajentamisen ja osallistumisen suhteen. Nimenomaan EU 12 valtiot ovat käyneet tästä keskustelua neuvoston työryhmässä. Siellä on pitkälti puhuttu tutkijoiden palkkioista. Minusta parlamentin kanta on paljon eriytetympi ja tästä täytyy vielä jonkin verran keskustella. Kansanpuolueen puolelta on kolme neljä täydennettävää kohtaa, jotka ovat erityisen tärkeitä. Ensimmäisestä varmasti olemme samaa mieltä, se on tuo huipputason tutkimus ja toinen on erillinen budjettikohta Horisontti 2020 ohjelman puitteissa osallistumisen laajentamiseksi. Kolmas kohta koskee lisätoimia PK-yritysohjelmassa ja erityisen tärkeänä mainitsisin myös synergiaa vaikutuksen rakennerahaston kanssa ja korostaisin erityisesti, että kyseessä on korvamerkintä rakennerahaston määrärahoissa tutkimusta varten. Siitä täytyy olla kyse. Minusta on tärkeää, että nämä kuudennen yhteiskunnallisen haasteen kysymykset jaetaan kahteen eri linjaan. Siitä onkin pitkälti jo yhteisymmärrys. Mielestäni tällainen ehdotus kytkeä esimerkiksi turvallisuustutkimus muiden kanssa yhteen on aika keinotekoinen luomus. Ja uskon, että energiatutkimuksen alalla meidän on vielä keskusteltava toimenpideluettelosta. Kansanpuolueen ryhmä on tehnyt tähän paljon tarkistuksia esimerkiksi tavanomaisten voimalaitosten tehokkuudesta, hiilidioksidin talteenotosta ja varastoimisesta. Niissä pyritään myös parantamaan Euroopan energiatalouden suorituskykyä. Kohta, joka meille on aivan erityisen tärkeä, on teollisuuden ja pk-yritysten osallistumisen parantaminen. Siksi me olemme tehneet ehdotuksia, jotka ovat pitkälti saaneet jo konsensuksen tuekseen. Niissä lähdetään alhaalta ylös periaatteesta tarjouskilpailuissa. Uskomme, että tämä väline, joka on jo suunnitellussa PK-välineessä, saataisiin hyödynnettyä koko horisontti 2020 ohjelmassa. Meistä tätä tulisi täydentää niin sanotulla Fast Track Innovation-välineellä. Se olisi sopiva, jotta Horisontti 2020-ohjelmasta tulisi todella innovaatio-ohjelma. Ja vielä pari kohtaa lyhyesti. Minusta tuntuu tärkeältä myös tämä yhteisymmärrys siitä, että kaiken on edettävä nopeasti. Tärkeää on myös yhteisymmärrys teknologia- ja teema avoimesta suhtautumisesta, open course siis, ja tärkeältä tuntuu myös se, että koko ohjelma on innovaatioystävällinen. Se tarkoittaa sitä, että emme luo kaikkea, lyö kaikkea lukkoon, vaan osaamme olla riittävän joustavia välineissämme. Ja ihan viimeisenä kohtana haluan mainita myös rahoitusvälineen täytäntöönpanon. Tästä on keskusteltava vielä paljon. Tässä on sentään kyse 20 miljardista eurosta. Periaatteessa olemme samaa mieltä, mutta miten tämä rahoitusväline sitten hoidetaan on vielä avoin kysymys myös komissiolle komission kanssa käytävissä keskusteluissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Rova Ol, olkaa hyvä. Thank you. Um, I... Kiitoksia. Minä puhun tänään Aldo varjoesittelijän puolesta. Hän ei valitettavasti päässyt paikalle, koska hän on Kioto tehtävien parissa. Haluan kiittää edellisiä puhujia työstä ja hyvästä yhteistyöstä, jota meillä on ollut. Varjoesittelijä on erittäin tyytyväinen eh, työhön tähän mennessä. Hän halusi kuitenkin muutaman asian mainita, kolme erityisesti. Ensinnäkin keskittyminen tutkimukseen ja innovointiin ja siis tarve kiinnittää huomiota edelleen näihin asioihin. Jotkut poliisit ryhmät haluavat siirtää painopisteen eri alueille – ja tällä tavalla innovoinnista tulisi toissijainen asia. Tämä olisi kuitenkin vakavaa uusien työpaikkojen luomisen kannalta ja kilpailukyvyn ja kasvun kannalta. Meidän täytyy varmistaa, että panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen pysyy tällaisena. Innovointi on tärkeä osa tutkimusta, joten se täytyy säilyttää mukana ohjelmassa. Sitten osallistumisen laajentaminen jotta maantieteellisesti voidaan laajentaa osallistumista. Se on siis tärkeää, mutta ei saada kuitenkaan vaarantaa laatua. Muuten tästä ohjelmasta tulee vain toissijainen ohjelma. Yksi tärkeä asia on se, että Horisontti 2020 ei ole ainoastaan tutkimusohjelma, vaan kyse on myös innovoinnista ja se liittyy myös markkinatoimiin. Jos otetaan tehokkuus esimerkiksi, Slovakiassa toimiva urakoitsija voi olla riippuvainen Saksassa tapahtuvasta tutkimuksesta tai Espanjassa tapahtuvasta tuotekehityksestä. Ja tämä täytyy ottaa huomioon, tämä laaja verkosto. Sitten on myös monia haasteita. Budjetti on jo tällä hetkellä tiukka ja on ehdotettu, että lisätään haasteita – tässä on vaarana siis se, että silloin menetetään sosiaalisen puolen, yhteiskunnallisen puolen tärkeys. Ja silloin keskitytään ainoastaan sotilaallisen puolustukseen eikä niinkään tähän yhteiskunnalliseen puoleen. Ja silloin tärkeisiin aloihin, kuten energiatehokkuuteen ja ilmastoon, ja vihreään liikenteeseen käytetään vähemmän varoja. Ne ovat myöskin tärkeitä asioita turvallisuuden näkökulmasta. Alderyhmän puolesta halusin, halusin kertoa, että näitä asioita pitäisi vielä tarkastella. Kiitos. Kiitoksia. Sean Lammert seuraavaksi. So I will... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä keskityn Teresan ja Marian mietintöihin. Ihan muutama pääkohta. Aloitan tästä viimeisestä, koska he, toistelen vaan tavallaan mitä... Niin unohdin nyt juuri etunimesi. Siis mitä puhuttiin vasta turvallisuudesta, puolustuksesta. Siis e- e- emme juurikaan pääse nostamaan budjetista. Vieläkin toivon, että näin kävisi, mutta samalla, ja nyt puhun sinulle Kristian, kun tunnustamme sen, että ehkä emme saa sitä talousarviota, minkä tarvitsemme, sitten lisäämme vielä puolustusmenot tähän, niin sehän on aivan mieletöntä, eikö näin? Olen iloinen, että sinäkin sanot silloin ei. Joten suoraan sanottuna tämä kuuluu kansallisille budjeteille. Me emme voi vain sopeuttaa kansallisia budjetteja ja jälleen me pyrimme eurooppalaisen puolustukseen sinä päivänä, kun puolustusbudjetti saadaan aikaiseksi, niin minä kyllä sitä tulee puolustamaan. Mitä tulee sitten tutkimuksen ja kehitykseen, tukisin sitä, mitä Fiona juuri äsken sanoi. Meidän pitää löytää oikea tasapainotilanne, koska todellakin Eurooppa toimii hyvin upstream-suunnassa, mutta ei oikein pysty käyttämään hyväksi näitä tuloksia, joten et todellakaan kuullut niihin, jotka sanoisivat, että pitäisi unohtaa perustutkimus, vaan keskittyä täysin soveltavaan tieteeseen, mutta näin joitakin välineitä, jotka toimivat hyvin innovaation kannalta ja esimerkiksi PK-väline, pk väline equity- ja velkaväline – niistä todellakin pitäisi tulla tällainen keihäänkärki, joka veisi kohti tätä inno, kohti innovaation. Mielestäni niitä, niiden pitäisi saada varoja käyttöönsä, ja mehän kuulumme niihin, jotka haluamme kunnianhimoista rahoitusta PK-yritysvälineille, koska tiedämme sen toimivan, ja me uskomme myös, että tämä on oikea paikka innovaatiolle. Sellaista tapahtuu, mitä tulee julkiseen yksityisen sektorin kumppanuuteen, puhun aika suoraan, en usko, että pitäisi mitään lisää toimia tähän saa Se ei todellakaan toimi. En ole vieläkään löytänyt yhtä ainoaa osa, osakasta tutkimus- ja mm, innovaatio, paitsi nämä tutkimuskehykset itse, jotka sanovat, että tarvitsevat tällaista välinettä. Olen pahoillani. Kaikki sanovat, että jos meidän pitää yksi pyhä lehmä tappaa, niin tämä juuri. Tämä on minun kantani ja mitä tulee P äh, näihin julkisen kumppanuksiin haluaisin varmistaa, että meillä on tällaista vipuvoimaa rahoitusmallissamme, joka pakottaa investoijat yksityisistä kumppaneistamme mukaan, eikä käytä tällaista PPP-omituisuutta, joka mielestäni ei oikein ole kovin tervettä toimintaa. Kehottaisin todellakin, että tutkittaisiin, tarkasteltaisiin tätä PPP-yhteistyötä. Pitäisi tutkia kaikkia muita väyliä ennen kuin tälle puolelle käännytään. Sitten mitä tulee energiaan, 2013 olemme päättäneet merkitä kaksi kolmasosaa tutkimusvaroista tutkimuksena ja tehokkuuteen. Seuraavalla kaudella meidän ei pitäisi pyrkiä yhtään vähempään. vähempään kuin tällä kaudella, joten tämä tarkoittaisi sitä, että meidän mitä tämä olisi meidän avainalueemme. Vielä talousarviosta me olemme sopineet siitä, että me pyrimme suureen budjettiin, mutta jos emme saa mitä tarvitsemme, silloin pitäisi päättää leikata pois joitakin haasteita, eikä ottaa 10 tai 20 prosenttia kaikesta pois. Meidän pitäisi päättää, mitkä painopistealueet ovat. Jos tarkoittaa sitä, että osa projektista lopetetaan, niin tehdään sitten niin. Grazie, la collega Mattia. Kiitoksia, kollega Matias. Ole hyvä. Muito obrigada, senhora presidente. Eu também quero... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää kollegoita hyvästä yhteistyöstä, jolla he ovat käsitelleet näitä asioita ja eri ryhmien tekemiä tarkistuksia. Se on hyvä esimerkki yhteistyötä, yhteistyöstä. Koska paljon ei ole aikaa, haluan mainita vain muutamia kohtia, joita ei ole mielestäni vielä käsitelty loppuun asti ja joita, joista pitäisi vielä keskustella. Ensimmäinen on erittäin tärkeä, eli meidän täytyy saada so, sopimus aikaiseksi avoimesta saatavuudesta. Meidän täytyy keskustella tietoturvasta ja olen varma, että me voimme antaa tärkeän panoksen tässä asiassa ja meidän täytyy tehdä muutoksia tähän kohtaan. Sitten talousarvio, se on myöskin erittäin tärkeä kohta. Meidän täytyy suojella esitettyä talousarviota. Muuten emme voi sanoa tukevamme tutkimusta ja tuotekehitystä innovointia, jos teemme samalla leikkauksia. Meidän on pidettävä talousarviot sellaisinaan. Kolmanneksi olen samaa mieltä siitä, että meidän, tarvii, meidän tarvitsee tutkia julkisen ja yksityisen tahon välisiä kumppanuuksia, kuten jäsen Lambert sanoi. Meidän täytyy keskustella näistä asioista syvällisemmin. Suoraan sanotuna en voi äänestää tällä hetkellä tällaisenaan tämän ehdotuksen puolesta. Olen kuitenkin samaa mieltä, että monet ideat ovat hyviä ja työ on ollut rakentavaa. Koska aikaa on nyt vähän, niin haluan vielä puhua muutaman minuutin ajan viimeisestä kohdasta, josta emme ole vielä keskustelleet ainakaan minun tietääkseni, eli rahoitustasosta näiden eri taulukoiden eri tahojen, eh, tutkimuslaitosten, yliopistojen, korkeakoulujen ja teollisuuden rahoitustasoista on olemassa kaksi mallia. ja sen Eiler on esittänyt kahta erilaista mallia ja ne koskevat eh, TK-toimintaa sekä innovointia lähellä markkinoita. Suhtaudun epäilevästi tähän esitettyyn malliin. Minulla ei olisi, mm, e, se ei ole ongelma, jos kollegat eivät hyväksy minun ehdotustani, mutta minä en voi hyväksyä sitä, että, että energiakustannuksiin e, kustannuksissa sovelletaan tällaisia könttäsummia ja, ja sama taso koskee sekä korkeakouluja että teollisuutta. Tämä on mielestäni väärä lähestymistapa eikä lainkaan järkevä. Kyse on kahdesta eri alasta, jotka toimivat täysin erilaisilla, erilaisilla rahoituksilla erilaisella tavalla. En ole myöskään samaa mieltä 70 prosentin mallista, joka kohdistuisi korkeakouluun. Mielestäni tämä ei ole, tätä ei voida toteuttaa. Jos lähdemme tälle tielle, niin teemme korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten toiminnan erittäin vaikeaksi, sillä niiden on nytkin jo vaikea löytää uusia tutkijoita ja resursseja tällä mallilla. Ne pystyvät ainoastaan leikkaamaan tämänhetkistä tutkijoiden palkkoja, eikä silloin uusia tutkijoita voida palkata tai eikä tällä tavalla Euroopan teollisuutta saada uusia tutkijoita. Kiitoksia. Nyt olemme siis käsitelleet ensimmäisen lohkon. Nyt eh, jäsenillä on kaksi minuuttia aikaa. Hvala lepa. Eh, odzvala se bom na to, kar eh, sam Kiitoksia puheenjohtaja. Vastaan vain siihen, mitä olemme tänään kuulleet haluaisin korostaa jälleen kerran sitä, mitä totean joka ikinen kerta, kun puhumme Horisontti 2020 ohjelmasta. Minusta tämän ohjelman pitäisi taata tasa-arvoisempi varojen jakautuminen kuin seitsemännessä puiteohjelmassa nähtiin. Painopistealueena niistä tärkeimpänä tulisi olla huippuosaaminen tieteen alalla. Me tarvitsemme sellaisia tutkijoita, jotka saavat yhtäläiset työskentelyolosuhteet työtään varten. Haluaisin, että pohtisitte tätä. Minulla on kaksi eri ehdotusta. Löydätte ne tarkistusten joukosta. Ensinnäkin tämän tulisi näkyä maksuissa, joita ohjelman puitteissa suoritetaan. Meidän tulisi siis asettaa sama hinta, ottaen tietenkin huomioon elintaso. Saavathan parlamentin jäsenetkin saman korvauksen ja sitten taas heitä verotetaan eri tavoin eri jäsenvaltioissa. Toinen vaihtoehto olisi ottaa huomioon kustannustehokkuus, kustannustehokkuuskriteerit. Meidän on myös oltava varovaisia, kun valitsemme arvioivia tahoja. Usein kuulemme, että on hyvin hankalaa päästä koko verkoston pariin, joten me tarvitsemme jonkinlaisen lainsäädäntöehdotuksen, jolla taataan suurempi avoimuus. Minä tuen kaikkea, mitä täällä todettiin yksinkertaistamisesta ja paremmasta suhteesta isojen ja pienten hankkeiden välillä. Haluaisin myös nähdä enemmän tukea pk-yrityksille. Tämänhetkisessä ohjelmassa osuus on vain 15 prosenttia ja mielestäni tämä vaatimus pitää, pitää yllä. Olen sitä mieltä, että PK-yritysten työ on enemmän sidoksissa teollisuuteen kuin yliopistoihin, joten tulisi linkittää maksut enemmän teollisuussopivuuteen kuin yliopistosopivuuteen. Kuulin myös joitakin kielteisiä kannanottoja Euroopan teknologiainstituutista. Minusta sitä tulee tukea, koska se on ainoa malli, jossa tuetaan koulutuksen, innovaation ja teollisuuden välisiä yhteyksiä. Tuetaan siis innovaatioita. Kiitoksia. Videl Quartes seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. On yksi asia, jonka haluaisin ottaa esille, jota vielä aikaisemmat puhujat eivät ole käsitelleet olen samaa mieltä pääesittelijän Rova Rieran kanssa siitä, että tutkimuksen saatavuus tai pääsy tähän tutkimusmateriaaliin on todella tärkeä kysymys, joka vaatii älykkään käsittelyn. Toisaalta on totta, että jos jaetaan tietoa, niin silloin nopeammin voidaan päätyä tuloksiin sitä mukaan, kun tietoa levitetään ja tämä synnyttää taas uusia ajatuksia ja uusia löytöjä. Mutta sekin on totta, että tutkijat eivät voi olla suojaamatta omia oikeuksiaan, koska he kerran muuten eivät saa ponnistukselleen, ponnistukselleen tunnustusta. Kaiken ei tarvitse olla julkista, eikä kaikkien tutkimustulokseen täytyy olla suljettuna johonkin harvojen gettoon. Näin ollen olen Rova Rieran kanssa samaa mieltä siitä, että täytyy löytää sopiva tasapaino näiden kahden välillä. Korostaisin muutamia kysymyksiä, jotka mielestäni ovat kiinnostavia. Moniala alaisuus, tietysti suuret löydöt keksinnöt yleensä tapahtuvat eri op, oppinalueiden välillä. Mitä tulee PK-yrityksiin, tämä on myös avain avainasema kysymys. Sitten Euroopan parlamentin oikeudet, delegoidut säädökset, jotka tunnustetaan meidän kohdallamme, niitä pitää noudattaa, meidän ei pitää luopua näistä oikeuksista. Ja vielä lopuksi puolustussektorista on totta, että moni, monet ratkaisevat keksinnöt, innovaatiot, jotka palvelevat yleistä taloutta, ovat peräisin puolustuksesta. Ja näin ollen meidän pitää säilyttää tietyt varaukset tai re- reservit tässäkin, tälläkin alueella ihan ja kiinnittää erityistä huomiota tälle, tähän sektoriin. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Kollega Sugala seuraavaksi. Mikrofoni ei ole päällä. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους συναδέλφους που... No minä haluaisin myöskin kiittää aikaisempia kolle, aiemmin puhuneita kollegoita. Keskustelun taso tai keskustelussa siis haluaisin tuoda sille kaksi asiaa. Ensinnäkin riittävä rahoitus nyt kulkee kaikenlaisia huhuja tämän Horisontti 2020-ohjelman puitteissa ja siitä, että kuinka nämä kunnianhimoiset tavoitteet saadaan sitten toteutettua. Jo optimistikin siinä sitten muuttuu vähemmän optimistiseksi, jos ei uskotaan teknologian kasvuun tai teknologian perustuvan kasvuun, niin silloin teidän täytyy siis huomata, että se mitä on tapahtunut Yhdysvalloissa nyt vaalikampanjan aikana siellä on myöskin puhuttu budjettileikkauksista tutkimusalalla. No sitten tämä avoin pääsy keskustelua käydään. Paljon tästä asiasta, mutta se mitä jäsen Carvalho ja mm, jäsen Madurell ovat saaneet aikaiseksi, se on siis yhteissopimus, joka kattaa turvallisuuden, tulosten turvallisuuden, nopeuden levittämisen, tulosten levittämisen suurelle yleisölle sekä myöskin tärkeän tarpeen, joka kansalaisilla on saada tietää, mihin varat ö, käytetään. Kiitoksia kollega Pergastillo seuraavaksi. Eh, gracias, eh, presidenta. Bueno. Kiitoksia puheenjohtaja. haluan jälleen toistaa Kiitokset ja onnittelut esittelijöille. Ja haluaisin vain korostaa yhtä asiaa, joista muistaakseni Rova Karvaljo puhui. Nimittäin niin ehdollistava tilanne, joka syntyy silloin, kun sopimus monivuotisesta, monivuotisesta rahoituskehyksestä saadaan aikaan ja vaikuttaa siis budjettiin. Kuten te kaikki tiedätte, 23. 24. päivä on neuvoston kokous siellä tar- tarkoituksen saada aikaan sopimus. Ja jos sitten Seitsemäs päivä me äänestämme ITRE-valiokunnassa. Näyttää siltä, että täysistunnon jälkeen Strasbourgissa Van Rompuy, Van Rompuy tulee tekemään ensimmäisen ehdotuksen neuvoston nimissä niin, että sitten jo tiedämme, mikä tulee olemaan suuntana. Jos ehdotus on äh, leikkaus, joka on kovin merkittävä, vaikka 10 prosentin leikkaus, niin silloin voidaan aika helposti se hoitaa. Mutta jos ehdotus on paljon suurempi leikkaus, silloin ei ole muuta keinoa kuin tehdä päätös prioriteeteista. Tämä on ratkaisevan tärkeää. Näin ollen pyydän nyt esittelijöiltä, että kun otetaan huomioon se, että Strasburgin jälkeen tulee vielä tämä vihreä viikko, ja sitten ollaan jo ihan marraskuussa, niin silloin vasta näemme, miten voimme keskustella tästä asiasta silloin, kun Strasbourgin on pidetty ja on saatu nämä ensimmäiset neuvoston ehdotukset puheenjohtajansa suulla. Kiitoksia. Grazie. Vannis... Kiitoksia. Van Nistelrooy seuraavaksi. Puheenjohtaja, mielellään neljä eri huomiota. Ensimmäinen niistä on se, että jos hyökätään, niin ei tarvitse unohtaa myöskään puolustautumista. Tässä tapauksessa on niin, että jos tarkastellaan vain vuotta 2012 ja maksuja ja laskuja, jotka on suoritettava esimerkiksi tutkimuksen alalla, mutta tarkastellaan myös vuoden 2013 budjettia, emmehän me toisaalta voi luvata maille, että joitakin laskuja suoritetaan, mutta sitten niihin ei olekaan rahaa. Eli täytyy huomata, että meillä on maksamattomia laskuja, jotka on maksettava ja jos ei parlamentti sano sitä selvästi, niin me emme saa 2012 täydentävää budjettia. Vuonna 2013 leikataan voimakkaasti ja näin mennään askel askeleelta alaspäin sen sijaan, että mentäisiin ylöspäin. Mielestäni siis täytyy olla eh, sellainen suhtautuminen, joka on tiukka ja puolustava. Ja toisekseen nämä erikoisosaamisportaat, kun havaitaan, miten esittelijät esiintyvät yhdessä ja kunnioitan sitä suuresti, tarkoittaa se sitä, että voidaan tarkastella myös sitä, miten toisaalta horisonttiohjelma ja toisaalta ruokennerahastot voivat tuoda todellista dynamiikkaa. Se on äärimmäisen tärkeää neuvoston kompromissia ajatellen, koska siellä on maita, jotka haluavat antaa vähemmän, maita, jotka haluavat enemmän koheesiota. Jos yhdistetään nämä ja katsotaan, miten siitä syntyy hyötyä. Sehän on aivan oleellista. Minä haluaisin tehdä vielä tätä koskevan ehdotuksen. Ja vielä lopuksi eh, demografinen muutos, väestöpohjan muutos, se on tuotu uudelleen mukaan uuteen kompromissi kolmoseen. Jos tätä riittämiin täydennetään eh, sekä terveyttä että muita seikkoja koskevilla ohjelmilla, niin hyvä, mutta tämä ei saa pudota pöydän alle. Aivan kuten täällä ehdotettiin, se saa minun tukeni tuo ohjelma, jonka kollega mainitsi. Suuret kiitokset. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kuunnellut, mitä kollegat täällä ovat tähän mennessä sanoneet ja todellakin ei voi muuta kuin olla samaa mieltä heidän kanssaan. Olen kuitenkin syvästi huolestunut minäkin, koska vuosien ajan on arvioitu, että se, mikä on varattu tutkimuksen, ei todellakaan riittänyt. Ja nyt tällä hetkellä sitten mietitään, mitä oikein jää jäljelle neuvotteluiden jälkeen. Joten haluaisin muistuttaa siitä, että on yksi alue, joka on aivan erityisen tärkeä tutkimuksen, nimittäin kansanterveys. Tätä ei pidä unohtaa. Sitä paitsi tämä on aihe, joka puhuttelee kansalaisiamme jos pyydetään tutkimuksia kansanterveydessä, niin tällaista diskurssia kyllä varmasti kuunnellaan. En halua nyt mennä yksityiskohtiin ja puhua terveyden, terveyden tutkimuksesta, mutta mielestäni on kuitenkin aivan välttämätöntä niin tässä Rova Madurelin kuin Rova Karvaajon vankin mietinnössä muistuttaa siitä, että tosiaan on tärkeää, että on olemassa koordinaatiota, valvonta, toimintaa, varoitusjärjestelmiä voidaan paremmin tunnistaa erilaiset mutaatiot, muutokset, jotka tällä hetkellä tiedämme tapahtuvan alalla, jotka todellakin vaativat sitä, että ryhdytään pysyviin ponnisteluihin tutkimuksen kohdalla. Ja tässä tarvitaan oppiaineiden välistä toimintaa, matematiikkaa, informatiikkaa, fysiikkaa, kaikkea tarvitaan, joten kyllä hyvin ymmärtää, että tällä hetkellä kosketaan nyt monia eri aloja samanaikaisesti. Tietenkin pitäisi rohkaista innovaatioihin ja patenttien hakuun, nanoteknologiaan. Tämä on aivan olennaisen tärkeää. Olisi todella suuri vahinko, jos tämä alue jätettäisiin äh, Aasialle tai USAlle ja ikävä kyllä sitten Eurooppaan Eurooppa menettäisi tällaisen tärkeän etapin, niin olisi tämä todella vakava asia ajatellen EUn tulevaisuuttakin. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Äh, Cortines seuraavaksi. Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä tehdystä työstä. Kuuntelin huolella kaikkia puhujia ja on selkeästi yksi kanta on laadittu tällainen yhteinen hanke jopa, ja Teresa Riera ja muut. Heitä kaikkia pitää nyt tässä kiittää. Haluaisin kysyä joistakin kysymyksistä, sillä mietin, onko, ovatko nämä tulla tarpeeksi selväksi. Ensinnäkin kiitän sitä tätä kulttuuri- ja humanistiset tietävät ovat mukana, mutta lisäsen vielä jotakin. Meidän pitää korostaa vielä enemmän sitä, että Euroopassa pitää ottaa uutta taloudellista hallintoa käyttöön ja innovaatioita instituutioiden tasolla ja hallinnossa, koska Euroopan pitää muuttua muutoin me, mallistamme puuttuu paljon tutkimusta, jotka koskevat resurssien käyttöä ja hallintotapoja. Sitten pari kysymystä. Mitä tapahtuu pienille hankkeille, koska komissio edelleenkin ajattelee suuria 5 miljoonan, 9 miljoonan hankkeen. Mitä tapahtuu pienille projekteille, jotka ovat ainoita, jotka, joita monet, yrity, monet yliopistot voivat harjoittaa? Minua huolestuttaa kovasti tämä erinomaisuus tai huippuosaaminen joka tavallaan hajautetaan ja mm, Tämä ovat myös hankkeita, joissa, joista, joille ei löydy tutkimuksia. Sitten kun hajautetaan vieläkin enemmän toimintaa, niin käytännössä silloin kaikki hajotetaan paloihin ja internalisoidaan tutkimusta. Ja vielä lopuksi yksi kysymys. Niistä löytyy synergia, josta herra Van Nistelrooy puhui. Missä se on, koska olemme tehneet aika monia tarkistuksia rakennerahastoista. Miten olemme tässä onnistuneet? Kiitoksia. Grazie, kollega. Kiitoksia, kollega Prodi Grazie. Kiitoksia, puheenjohtaja. Halusin ottaa esille yhden aspektin, joka koskee talousarviota. ITER-valiokunnan ehdotukset pitäisi eh, yhdistää tai on yhdistetty Galileo-tutkimuskeskuksen kanssa. Kyse on hallitusten välisestä toiminnasta. Minun mielestäni erityisesti ITER on siis ohjelma, joka erityisesti koskee tutkimusta ja on, mutta se on valitettavasti kuitenkin kaukana vielä konkreettisista tuloksista. Sitä pitää kuitenkin mielestäni jatkaa edelleen. Mitä sitten tulee Galileo eh, tutkimuskeskuksiin ja ohjelmiin, niin kyse on eurooppalaisista toimijoista, joita on täydennettävä – mahdollisimman nopeasti, jotta voidaan täytäntöönpanna eurooppalaisia politiikkoja. Sen vuoksi olen sitä mieltä, että talousarviota ei pidä jättää hallitusten välisten aloitteiden varaan, vaan se täytyy, se täytyy viedä eteenpäin myöskin yhteisön varoilla. Kiitos. Se. Kiitoksia. Kollega Kelly seuraavaksi. Uh, thank you very much. Uh, Kiitoksia. Tämä on ollut todella mielenkiintoista ja täällä on älykkäitä kommentteja esitetty, olen samaa mieltä. Pääasia sen tässä on, että meillä on tavoitteena 22 saada 3 prosenttia BKTstä innovointirahoituksen, että voisimme seurata USAta ja Japania, mikä voi tässä epäonnistua. Osa strategiasta on 22-strategia. E, e, Alun perin piti puhua sadasta millaista pitäisi kuitenkin puhua sadasta millaista edelleenkin, eikä 80 miljardista, koska mitä, enem, mihin, mitä suurempaan pyrkisi enemmän saa, meidän pitäisi olla va- olemme varmoja, että jos vaadimme vähän, niin silloin saamme myös vähemmän. Niin se toinen tärkeä asia, yhtä tärkeä, tutkimus ja innovaatio Niitä ei voida lokeroida kulttuuriin pelkästään. On, kulttuuri on tietysti relevanttia, niin kuin Rova Grostet sanoi, että terveys on tärkeä kysymys, samoin uusilla energialähteet. Tämä koskee kaikkia eri aloja ja aivan erityisesti tutkimus johtaa, ja tässä on samoin Rova Hallin kanssa, se johtaa innovaatioon, sen pitää olla avainkysymys, se johtaa tuotteisiin, se johtaa työpaikkoihin ja kasvuun, alueellisiin tavoitteisiin 2012 strategiassa. Tähän pitäisi juuri keskittyä. Emmekä me voi päätyä sellaiseen tilanteeseen, missä tutkimustahot yliopistot muulla kärsivät sitten joku sitä ajatukset, jotka sopisivat sillä, että saisivat rahoitusta, johon ovat tottuneet, että voisivat jatkossakin tutkia. Hyvä ajatus, mutta painopistealueen pitää muuttaa. Me haluamme tutkimusta, niin kuin Rova Hall sanoi, joka johtaa myös innovaatioon, joka johtaa sen taas työpaikkoihin ja kasvuun. Ja sitten, jos tässä on sitä, voimme palata taas muihin ihanteellisimpiin tavoitteisiin. Kiitoksia. Kollega Helmer. Kiitoksia sitten kollega Helmer. Well, thank you very much, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen kuunnellut keskustelua mielenkiinnolla ja minun, äh, minun vaalipiirini UKssa on varmasti tyytyväinen kuullessaan, että tähän ohjelmaan on luotu tällainen pikakaista tutkimukselle ja huippuosaamiselle. Mutta mietin kuitenkin, että nyt kun kansalliset budjetit koulutusalalla ja muilla aloilla ovat niin suuren paineen alla, niin onko nyt oikea aika ja ymmärtäisikö niin kansalaiset nyt sitä, kuinka, miksi lisätään rahoitusta juuri tässä ohjelmassa. Kyse on suurista summista. Tämä suuri summa jakaantuu kuitenkin usealle vuodelle useisiin, useisiin, useiden osakkeiden alle ja useiden jäsenvaltioiden ja toimijoiden ja tutkimusohjelmien kesken. Kuten yleensäkin eurooppalaisissa hankkeissa, niin suurin osa rahoituksesta menee hallintoon ja valvontaan ja muuhun vastaavaan toimintaan. Ja minä haluaisinkin nyt kysyä kollegoilta tai pyytää kollegoilta miettimään, että onko tämä ohjelma paras hoitaa eurooppalaisella tasolla vai olisiko parempi hallinnoida näitä ohjelmia jäsenvaltioissa suoraan. 2020-ohjelman pääasiallinen tavoite ei ole niinkään tutkimus ja innovointi, vaan onko se sitten kuitenkin, kuitenkin parantaa tai vahvistaa EUn asemaa Imagoon. Kiitoksia. Kollega Jukovic seuraavaksi. Sidnitsa in... Uh, Kiitoksia. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitokset myös kaikille esittelijöille sekä kaikille kollegoille, jotka ovat tukeneet tekemiäni tarkistuksia. Haluaisin keskittyä seuraaviin kolmeen kohtaan. Ensinnäkin syy sille, peruste sille, että yhdistetään, linkitetään tutkimusala ja yrittäjyys. Se toimii ainoastaan, jos siinä on rahaa. Se toimii ainoastaan siinä tapauksessa. Tällä hetkellä Horisontti 2020 tarjoaa tähän hyvän perustan. Toiseksi olemme näihin tarkistuksiin ottaneet mukaan myös innovaation sellaisilla alueilla kuin vuoristoseudut ja meri. Usein me emme ajattele kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita tämä tarjoaa, minkälaisia mahdollisuuksia on esimerkiksi kehittää innovatiivisia tapoja ruokkia ihmisiä. Kolmannekseen lääketiede. Tarkoitan ennen kaikkea ikääntyneitä ja hauraita ja lääkärien vastaanottoja. Me voisimme hyödyntää olemassa olevaa teknologiaa esimerkiksi etähoidon muodossa. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat tukeneet näitä. Kiitos. Kollega Tikau. Kiitoksia sitten edustaja Tikau. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și să felicit uh, raportorii pentru colaborarea. Puheenjohtaja, haluaisin onnitella esittelijöitä. He ovat toimineet erinomaisella tavalla yhteen, samoin heidän samassa työ on loistava. Meidän pitää yksinkertaistaa menettelytapoja. Horisontti 2020 on yksinkertaistava strategia tutkimushankkeelle ja se onkin tärkeää. Olen myös tyytyväinen, että hyväksymiskriteerit on otettu mukaan, tehokkaampi resurssien käyttö, terveydenhoito, ilmastonmuutoskysymykset. Ja tässä mielessä haluaisin kiinnittää huomionne eri tarkistuksiin, joita itse olen laatinut. Minä olen yrittänyt saada suurempaa näkyvyyttä että kokeiluhankkeille, pilottihankkeille aivan erityisesti perusmaataloustuotannossa, primäärituotannossa, jotta saataisiin äh, mm, stipendejä, jotka kattaisivat sataprosenttisesti kustannukset. Mielestäni summat, joita maksetaan tunnista, sen pitäisi, palkan pitäisi olla sama kaikissa jäsenvaltioissa. Edelleen meidän pitäisi investoida enemmän soveltavaan tutkimukseen ja ottaa enemmän yksityissektoria mukaan. Samoin teollisuuden aloja pitäisi ottaa mukaan. Näin voisimme varmistaa, että tutkimus ei jää vain arkistoihin, vaan todellakin se löytää tiensä varsinaisesti markkinoille ja on silloin kuluttajien käytettävissä. Näinkin voidaan luoda työpaikkoja. Sitten viimeinen kommenttini. Niin unionin uudelleen teollistamisprosessi. Meidän pitää varmistaa, että on olemassa suora yhteys tutkimuksen ja innovaation ja uudelleen teollistamisen välillä EU:ssa ja antaa nyt teollisuuden mahdollisuus kilpailla maailmanmarkkinoille. Näin pelkästään voimme pitää työpaikat täällä Euroopassa. Grazie. Kiitoksia. Kollega Merkis seuraavaksi. Dank Kiitokset puheenjohtaja. Kiitos kollegat kaikista näkemyksistä. Minusta on hyvä, että meillä on näkemysten vaihtoa siitä, mitä kukakin meistä pitää tärkeänä. Ja minä kuulen, kuinka kaikki mainitsevat omia aihealueitaan, jotka kyllä hyvin tunnen ja jotkut vaikuttavat aika huvittavilta. Minulla on yksi huoli. Me olemme hyvin lähellä loppupäivää ja meidän on päästävä yhteisymmärrykseen. Edelleenkin olemme siinä vaiheessa, että puhumme siitä, mitä oikein itse pidämme tärkeänä, enkä suoraan sanottuna näe, että olisimme saaneet aikaiseksi kunnon ohjelmaa me jollakin tapaa saisimme ymmärrettyä, mikä koko prosessi on. Ja nyt on myös niin, että neuvostossa on ajateltu, että budjetti olisi puolitettu siitä, mitä me haluamme. Ja minusta sekin on äärimmäisen huolettavaa ja suoraan sanottuna minusta siitäkin pitäisi keskustella. Ja minä vetoaisin kollegat, emmekö voi hiukan nopeammin puhua tästä suunnitella tätä budjettiasiaa ennen kuin siihen lähdetään yhdessä neuvoston kanssa. Toivon todella, ettei niin pitkälle tarvitsisi mennä. Ja jos vielä saan esittää yhden huomautuksen, havaitsen, että joka kerran me keskitymme kovasti tutkimukseen. Tämä on kuitenkin tutkimus- ja innovaatio-ohjelma. Usein ajatellaan, että tutkimuksesta seuraa väistämättä innovaatioita ja se ei pidä paikkaansa. Mitä selkeämmin me puhumme ja mitä enemmän saamme koottua yhteen sitä kaikkea, mitä Euroopan unionissa on, eli erilaisia tutkimuksen tekniikan, teknologian muotoja, mitä nopeammin nopeammin me saamme tämän aikaiseksi. Ei pidä lähteä sellaiseen pirstoutumiseen, jolta tämä nyt vaikuttaa, vaan pitää keskittyä oleelliseen. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Kollega Hogis seuraavaksi. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hiukan ITERstä, GMSstä, Galileosta suurista hankkeesta, mikä ymmärsin oikein herra Brodin puheenvuoron. Hän tekee eroon sen välillä, mikä on yhteisöä, Galileo, GMS ja mikä voisi olla hallitusten välistä. Minä vetoan nyt teihin. Ei nyt aleta keskustella siitä, että siirryttäisiin yhteislogista pois. Tässähän luovuttaisiin E EUn roolista huomattavalla tavalla, jos tämä palautettaisiin hallituksessa. ei ratkaisisi yhtikään mitään. Muistutan, että ITER ei ole mikään eurooppalainen hanke. Se on maailmanlaajuinen hanke, kansainvälinen hanke. Mikä kuva meistä syntyisi, jos emme pystyisi viedä, viemään loppuun tätä hanketta Euroopassa? Sitten näistä aiheista, joista tänään puhutaan, muutamia kommentteja. Seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma oli itse esittelijänä puolessa välissä ja nel- ensimmäisen vuoden aikana saimme 20 miljoonaa, nyt meillä on jäljellä 30 miljardia 2011, 2012, 13 vuosilla jäsenvaltioiden pitää antaa nämä varat. Tämä on sitoumus, joka on tehty, sitä on sopimus sitten Horisontti 2020 ohjelmasta. Nyt ollaan epäonnistumassa tutkimuksessa, koska on segmentoitu EU-jäsenvaltiot. Minä en nyt palaa tähän asiaan, mutta vielä näistä summista, joista neuvotellaan jäsenvaltioiden kanssa rahoituskehyksen yhteydessä. Minulla on erittäin tärkeä ja laitan tämän ajatuksen teille uudestaan. Tämä tarkastuslausake on tärkeä. Siis vilpittömästi ajatelkaa, että neuvotellaan 100 miljardista jäsenvaltioiden kanssa tässä tilanteessa. Tämä tulee olemaan äärimmäisen vaikea. Mielestäni ei pitäisi kiistellä maataloudesta, Ison-Britannian kysymyksestä. Jos tähän mennään, ei päästä koskaan eteenpäin. Olen kuullut, että pitäisi lykätä vuotta 14 rahoituskehyksiä Saksan ö, vaalien takia. Kaikkihan meitä nauravat maailmassa, jos emme pysty sopimaan tästä pikkuroisesta EU-budjetista. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitää antaa jäsenvaltioille hiukan hengittämistilaa, jotta he voivat ratifioida so- vakaussopimuksen ja voisivat sitten hengähtää pari-kolme vuotta vuoteen 16. Silloin saamme uuden parlamentin, uuden komission ja siinä vaiheessa voidaan saada uutta tervettä kasvua ja voidaan sopeuttaa budjettia keskivaiheessa. Ja vielä viimeinen kohta, ihan sekunti vain näistä kolmesta prioriteetista, tieteellinen huippuosaaminen tietysti, mutta myös teollisuuden merkitys. Mielestäni komission jako ei tarpeeksi korosta teollisuuden merkittävyyttä, vaikka tästä hiukan yhteiskunnalliset haasteet siinä sitten kärsisivätkin. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Minin seuraavaksi. Excusez-moi madame. Puheenjohtaja, meidän työmme eri kuulemisissa, joita on tehty, näin olemme voineet hyvin ymmärtää, että jokaisella on oma viestinsä, mutta tätä kautta on todellakin voitu kunnolla ymmärtää, että tutkimus on äärimmäisen tärkeä aihe. Kun sen on ymmärtänyt, se on hyvä asia, mutta että on vielä resurssi mennä pidemmälle, se olisi vielä parempi. Mielestäni, jos jos pannaan vastakkain eri sektori, terveys, tutkimus, se ei ole hyvä asia, koska silloin, jos me pannaan vastakkain toiseen vastaan, niin silloin koko ö, rakenne kärsii. E, eihän meiltä varoja puutu, on vain tehty valita viimeisen 20 vuoden aikana keskittyä pääomasiirtoihin, niin eikä haluta osallistua yhteiskunnallisen elämään, sitten resursseja puuttuu, ja se, mikä hyödyttäisi kansalaisiamme, mutta kuitenkin riskisijoituksia niitä tehdään kyllä ja ne vaarantavat väestömme. Me voimme tuijottaa oman napamme ja tutkia, mitä olen saanut aikaan, mutta silloin eh, ei onnistuta sitä vastoin, kun vertaamme itsemme muihin, mitä me voimme todeta. Olemme jatkuvasti menneet taaksepäin. Kiina, USA ovat huomattavasti tehneet ponnisteluita ja ovat päässeet vieläkin enemmän eteenpäin meissä, samoin Japani. Haluammeko tällaisen suuntaan jatkossakin kulkea? Täällä on puhuttu jalkapallosta. Herra Van Nistelotisen esille, mutta paras puolustunut hyökkäys, koska silloin saadaan pallo kaikkein pidemmälle. Sitten keskellä kriisiä silloin pitää investoida enemmän ja enemmän ja vieläkin enemmän tutkimukseen, jotta päästään etulointiasemaan suhteessa kilpailuun olla vielä vahvempia kuin he. No mitä me sitten taas haluamme tehdä? Me olemme todenneet, että olemme vaikeuksissa, muut pääsevät vieläkin kauemmas meistä, mutta me olemme ymmärtäneet, että he ovat meitä, meidän edellämme, mutta me panemme vähemmän resursseja, silloin me olemme vieläkin heikompia. Joten Tämä alkaa kyllä olla varsinainen ongelma. Toistan vielä. Me täällä on puhuttu tutkijoiden palkkauksesta ja on että ei ole mahdollista löytää rahoja. Ei voida löytää muutamia mutta kuitenkin satoja miljoonaa löytyy jalkapalloilijoille, jotka pelaavat jalkapalloa, mutta sata miljoonaa euroa ei löydetä tutkijoille. Sitten sanotaan, että tutkimus on kuitenkin ratkaisevan tärkeä moottori Euroopallakin. Vielä lopuksi puheenjohtaja, jos ei investoida, ei pitäisi investoida vain siihen, mikä näyttää välittömästi tuottavalta, vaan pitäisi investoida kaikkeen, koska, koska tutkimuksen kautta voisi olla huomattavia tuloksia. Sitten ihan vielä lopuksi, meidän pitäisi toimia kollektiivisesti, koska ei voida saada aikaan parasta joukkuetta, jos jokainen pelaa omalla pikkukentällä, niin silloin ei koskaan edetetä, emmekä tule vahvoiksi. Grazie. La parola... Kiitoksia. Kollega Eller seuraavaksi kaksi minuuttia. Kaksi suoraa vastausta eräille sinne vihreistä ja Aldesta tästä herra Lamberts nyt turvallisuudesta ei kyllä ole kansanpuolueen kanta, että lähdetään puolustamaan, mitä me teimme, ja teimme sen yhdessä Alden, Vihreiden, Demarien ja muiden ryhmien kanssa. Yritimme muuttaa sen, mitä olemme päättäneet yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta Euroopassa myös tähän ohjelmaan. Eli ei tutkimusta, joka kohdistuu puolustukseen, vaan siviili toimintaan. Nämä ovat tärkeitä Euroopan politiikan piirteitä turvallisuuspolitiikan puolella. Haluan palata siihen, mitä Roger Helmer sanoi siitä, että olisi parempi toimia kansallisella tasolla kuin eurooppalaisella tasolla. Mietipä, äh, Roger, että Rolls-Royce, Euroopan teollisuuspolitiikan helmi, tekee 70 prosenttia tutkimustyöstään minun vaalipiirissäni Saksassa. Ei se ole enää brittiyhtiö, se on eurooppalainen yhtiö. Ja jos on kyse tutkimuksesta, yrityksestä. Se on todella globaali yritys. On väärin käsitys, että olisi olemassa jonkinlainen tasapaino kansallisen politiikan ja Euroopan politiikan välillä. Tutkimuksessa meillä on Eurooppa. Ei välttämättä itse ohjelman lopussa, mutta käytännössä juuri Eurooppa tekee tutkimusta, eivät enää kansallisvaltiot tai kansalliset yliopistot. Eli minun näkökulmastani se, mikä voisi olla fokuksena, on se, että me haemme tässä epätoivoisesti kasvua. Ja tässä ohjelmassa pitäisi olla huomattava kasvutekijä mukana. Jos ei innovaatioon ja tutkimukseen investoida, me jäämme jälkeen. Näin yksinkertaista se on. Ja jos käymme tällaista Eurooppa-kansallistasokeskustelua, se on itse oman napaan keskittymistä. Ei oteta enää huomioon sitä, mitä tapahtuu globaalisti. Jos haluamme ylläpitää tätä elämänmallia, sosiaalista mallia, me meidän on nojattava tutkimuksen muutoin. Me emme kykene enää kilpailemaan. Siten, sen puolesta minä vetoaisin. Ja minusta meidän pitäisi yhdessä taistella budjetin puolesta, koska jos emme niin tee, puhuimme pelkästään Euroopan sisäisistä asioista, emme ole enää riittävän korkealla tasolla globaaleilla markkinoilla. Seuraavaksi sitten komission edustaja Mattei. Thank you, Mrs. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. On hyvin huentavaa kuulla kollegoita, koska tuntuu siltä, että olemme pääsemässä sopimukseen ja se on todella tarpeen, sillä meidän on oltava e, johdo, yhden, yhtenäisiä. Kokonaistalousarviosta tiedämme, mitä vaikeuksia siihen liittyi. Tiedämme, mitkä riskit ovat. Horisontti 2020 siinä on kyse kasvusta ja työpaikkojen luomisesta. Olemme arvioineet vaikutuksia 0,9% prosenttia BKTstä että, tai pitäisi olla PKTn kasvu tämän ohjelman kautta. Sitten seuraamuksista ehdotukset on otettu selkeästi kantaa. Täytyy kiinnittää huomiota dataan. Aiomme käynnistää pilottiprojektin, jolla eh, käsitellään juuri näitä asioita – ja siinä otetaan myöskin huomioon kaupalliset näkökulmat. Olemme erittäin kiitollisia siitä, että tuette status quo näkökulmaa. No sitten osallistumisen laajentaminen. Tiedätte, että haluamme vähentää tai kaventaa innovointikuilua Euroopassa – Kuten jäsen Kalvalho sanoi, meidän täytyy tarjota työkaluja eri maille, jotta ne voivat saavuttaa tai kaventaa tätä kuilua. Monet painopistealueet ovat tärkeitä energian osalta, on myöskin tärkeitä tavoitteita. Sitten se on varmasti haaste kaikille kansalaisille – Mm, sitten tänä aamuna julistettu Nobel-palkinto myöskin tukee tätä. Yksinkertaistaminen ja, ja hyödyt osallistujille haluan kiittää jäsen Eleriä siitä, että hän on kiinnittänyt huomiota osallistumiseen ja kohdentamiseen. Selvästikin meidän täytyy varmistaa, että valvontaprosessi on laadukas, meidän täytyy olla riittävän joustavia välineistä käytön osalta meidän täytyy varmistaa sidosryhmien monimuotoisuus. PK-yrityksistä monet sanoivat, että pitää kiinnittää niihin enemmän huomiota. Olemme ehdottaneet uusia toimia, tällaisia vertaismekanismeja. Meidän täytyy myöskin tukea PK-yrityksiä ja myös suuryrityksiä. Ja tässä tarvitaan juuri joustavuutta. Sitten yksityisen julkisen tahon väliset kumppanuudet täytyy tarkastella tarkkaan, mitä on saavutettu ja täytyy järjestää tai te- tehdä hyvin tarkka vaikutusten arviointi. Yksinkertaistamisen osalta ja sen Eller on tehnyt paljon töitä sen eteen. Suhtaudumme erittäin myönteisesti ehdotettuihin toimintoihin. Ne ovat erittäin tärkeitä. Uskomme, että komission ehdotukset yksinkertaisesta tuottavat suur, saavat aikaan suuren muutoksen. Yksinkertaisempi kustannusmalli vähentää väärinkäytösten riskiä ja tekee projektista yksityiskoht- siis yksinkertaisemman ja myöskin helpottaa sillä tavalla ja edistää mm, hakemusprosessia myöskin. On erittäin tärkeää, että Horisontti 2020 on avoimempi uusille tulijoille, eikä sitä saada pitää suljettuna kerhona millään tavalla. Muita asioita, jotka halusin mainita vielä lopuksi. Ja sen Odin mainitseva arvio. Jokaisessa ohjelmassa on siis väliarvio. Horisontti 2020 ohjelmassa se on erittäin merkittävä. Me haluamme varmistaa, että ohjelma on erittäin houkutteleva ja haluamme myöskin mahdollisesti eh, ryhtyä tiettyihin suojaustoimenpiteisiin. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Sitten vielä yksi kollega haluaa sanoa ihan pienen asian vielä. Je, je me suis mal exprimé. Moi, j'ai été rapporteur pour la révision. Ilmaisin sinne huonosti. Olin tässä valitarkastuksessa esittelemä. Pyysin, että onko jotakin muuta. Sanoin, että mitä ne voidaan muuttaa. Tehtiin päätös, niin kuin yleensäkin tehdään. Minä ehdotan nyt sitä, että tarkastamme rahoitusnäkymiä. Jätetään nyt vähän hengähdysaikaa jäsenvaltioille. Ja sitten, jos esimerkiksi päätetään ottaa 100 miljardia euroa budjettiin, niin sitten autetaan tämä vuodesta 16 eteenpäin, mutta annetaan jäsenvaltioille aikaa korjata oma taloutensa. Jos jotta ei tultaisi naurun alaiseksi maailmassa, jos kun emme pysty sopimaan Euroopan unionin budjetista, niin silloin otettaisiin tämä 100 miljardia vasta käyttöön 2016, kun jäsenvaltiot pystyvät tähän. Siis ei tehtäisi tarkastusta niin kuin silloin, kun minä olin esittelenä. Tällaisia muutoksia tehdään yleensä vähän liikaakin. Kiitoksia esittelijän. Sitten esittelijä Riera Madurel, oleva Kolme minuuttia. Yes, presidenta. Bueno. Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluan kiittää kaikkia puhujia heidän puheenvuoroistaan, samoin komissiota. Tuli monenlaisia ajatuksia ja kommentteja ja uskon, että kollegat ovat myös panneet nämä merkille. Jokainen keskustelu, joka käydään, edistää meitä tässä työssä. Uskon, että on tullut selväksi sellaiset kohdat, jotka vielä ovat auki. Uskon, että olen tiivistänyt niitä nyt seitsemän, kuusi, mutta kaikissa niissäkin asioissa kuitenkin etenemme, koska, ja toistan, meistä on ratkaisevan tärkeää saada aikaan vahva, tiukka kanta parlamentille. Haluaisin nopeasti vain kommentoida muutamia kysymyksiä. Täällä puhuttiin paljon tasapainosta ohjelmassa nuorisotyö 2020 ohjelman tasapainosta. Rova Carvalho sanoi aivan selvästi ja jaan täysin hänen kantansa. Mm, me olemme saamassa aikaan kunnianhimoista hyvin laadittua ohjelmaa, joka perustuu meidän Me nimittäin haluamme olla kilpailukykyisiä, että voimme kasvaa ja luoda työpaikkoja. Jotta voidaan olla kilpailukykyinen, silloin meidän pitää pystyä ratkaisemaan isoja haasteita, joita yhteiskunnalla, yhteiskunnallamme on, jotta voimme olla kilpailukykyisiä järjestelmässämme. Meidän pitää olla kilpailukykyisiä investoinne, innovaatiossa ja tutkimuksessa, ja meidän pitää tehdä toi, tutkimuslaitoksistamme myös kilpailukykyisiä yliopistosta ja muista. Meidän pitää tukea, parata infrastruktuuria, parata erityisosaamista, huippuosaamista ja tukea vielä enemmän eri tieteen aloja. Tämä aiheuttaa, että tämä järjestelmä tulee vahvaksi, mutta meidän pitää saada kilpailukykyisesti myös yrityksemme ja näin voimme parantaa teknologiaamme, jota kautta voidaan helpottaa edelleen innovaatioita, niin kuin tässä tapauksessa ähm, esimerkkejä löytyy ja voimme parata yksityistä rahoitusta ja näiden välineiden avulla, joita olemme ehdottaneet, ja sitten voisimme lisätä myös PK-yrityksien määrää, jotka ovat innovatiivisia yrityksiä Uskon, että tämä on tullut selväksi niin näistä tarkistuksista, joita olemme hyväksyneet, samoin kompromissitarkistuksista, joita olemme laatimassa. Tämä osoittaa, että meitä huolestuttaa ja kiinnostaa molemmat puolet asiassa ja pyrimme löytämään mahdollisimman suuren tasapainon, koska olemme vakuuttuneita tämän merkityksestä. Mitä tulee sitten talousarvioon? Luonnollisesti tämä on meidän perushuolemme. Sekin kävi selväksi tästä keskustelusta, sen tiedämme jo, mutta haluaisin esittää yhden asian aivan selvästi. Meidän ehdotuksemme on meidän ehdotuksemme ja me tappelemme sen puolesta loppuun asti, koska uskomme siihen, koska voimme perustella sitä. Meillä on lukuja, mitä seitsemästä puiteohjelmasta, meillä on lukuja siitä, mitä voi jatkossa tapahtua, koska on tehty tällaisia ennusteita. Meillä on myös lukuja, niin kuin hyvin kollegat totesivat, mitä tapahtuu kilpailu, kilpailumaissa, Koreassa, Kiinassa. Ne investoivat valtavasti, investoivat ja kasvavat valtavasti myös, ja näin ollen emme keksi yhtään mitään. Neuvosto tekee sen oman vastaehdotuksensa, ja toivottavasti sekin voi olla järkevä sen suhteen. Ja sitten nähdään, mitä tapahtuu. Mielestäni on erittäin hyvä, että kokoonnumme, on hyvä, että keskustelemme, ja luonnollisesti Ja jos asiat eivät suju hyvin, niin ei pidä pahentaa meidän tilannettamme osaamisen kannalta, mutta taistelemme sen puolesta loppuun asti, mikä, mitä, minkä uskomme olevan hyväksi. Sitten muutama konkreettinen kysymys. Ehkä puheenjohtaja voisi näihin vielä vasta. Minäkin haluaisin kyllä esittää pari kommenttia. Yksi kommentti, joka liittyy niin turvallisuuteen kuin energiaankin. Meidän pitää nyt selkeästi puhua investoinnin tutkimusrahoituksesta eikä ole kyse energiapolitiikasta. Siksi on selvää, että täällä puhumme tutkimuksesta. Ja mistä tämä selventää paljon näitä asioita, että täällä on sanottu. sen toiseksi Rova Gutierrez Cortines puhui siitä, miten hoidamme nämä pienet hankkeet. On erilaisia tarkistuksia esimerkiksi voidaan toimia ennalta aktiivisesti tai muulla tavalla on eri keinoja säyttää tasapaino ja voimme lisätä myös näitä ehtoja, jotka liittyvät suuriin hankkeisiin. Sitten synergiat ja rahastot. Tästä olemme keskustelleet paljon. Meidän pitäisi keskittää tämä eri huippuosaamisen laajentamisen ja teknologian monet tarkistukset selventävät aika hyvin tätä tilannetta. Nämä joka tapauksessa aiheet, jotka ovat meille varsin tärkeitä ja ne ovat tavallaan vieläkin auki, niitä voidaan muuttaa. Enkä halua nyt puhua tästä enempää. Haluan vielä käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää vielä kerran en vain kollegojani, vaan myös koko tämän valiokunnan sihteeristöä ja muita työntekijöitä ja koko henkilökuntaa, joka avullaan on tehnyt mahdollisesti sen, että tämä ohjelma on päässyt eteenpäin. Kiitoksia. Thank you very much, uh, President. I... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa, että kirjasin kaikki kysymykset ja kommentit ylös ja vastaan joihinkin niistä, mutta olen kyllä kirjannut ne kaikki ylös. Aluksikin haluaisin painottaa sitä, että Horisontti 2020-ohjelman kriteerit. Kriteerinä on huippuosaaminen ja myöskin sitten ähm, osallistumisen laajentaminen. Me tarkoitamme tällä sitä, että huippuosaamista esiintyy myös pienissä yksiköissä. Ja huippuosaamista pitäisi laajentaa, koko, levittää koko Eurooppaan, pk-yrityksiin, korkeakouluihin, eikä ainoastaan vain suuriin ja tunnettuihin yrityksiin tai korkeakouluihin. Meidän täytyy niin ohjelman kuin osallistumissääntöjen kautta mahdollistaa se, että myös pienet yksiköt, jotka ovat huippuosaajia, voivat osallistua ohjelmaan. Toinen asia, jonka halusin tehdä selväksi, on siis se, että ohjelma on siis, koskee siis huippuosaamista sitten on myös pyritty luomaan synergioita eri ohjelmien välillä. On olemassa monia konkreettisia ehdotuksia. Täällä mainittiin muutamia. Se, että Horisontti 2020-ohjelma avattaisiin myös niille alueille, jotka ovat epäsuhteisessa asemassa – jotka saavat tukea rakennerahastosta. On monenlaisia järjestelmiä, joilla pyritään kaventamaan ohjelmien välistä kuitua, jotku, kuilua. Jotkut ehdotukset eivät välttämättä kuulu Horisto 2020 ohjelmaan, mutta voivat saada tukea rakennerahastosta. On siis olemassa monia konkreettisia tapoja yhdistää rakennerahaston ja Horista 2020 ohjelman välinen toiminta. Olemme pyrkineet tasapainottamaan mahdollisimman hyvin tärkeän äh, tutkimuksen ja sitten innovoinnin. Olemme käsitelleet koko innovointialaa. Olemme pyrkineet äh, myös luomaan linkin eri osa-alueisiin. Kyse on erittäin tasapainoisesta lähestymistavasta. Myös pienet, keskisuuret ja suuret projektit, niiden osalta on sanottu, että haluamme pienten projektien olevan tasapainoisia ja tämä on otettu myös mukaan useissa ohjelman eri osissa. Viimeinen kommenttini koskee sitten tutkimuksen lisäarvon. Tutkimus on yksi niistä politiikoista, jotka voidaan nähdä, joiden lisäarvo voidaan nähdä hyvin selvästi. Huippuosaamisen edistäminen luo tärkeitä merkittäviä haasteita. Kyse on asiasta, joka hoituu paremmin eurooppalaisella tasolla kuin alueellisella tasolla. Tämä on Euroopan huippuyliopistot, kuten jotkut brittiyliopistot, ovat hyötyneet tästä hyvin paljon siitä, kun ovat siis osallistuneet puiteohjelmiin, eikä kyse ole ainoastaan rahoituksesta, vaan myös siitä, että silloin osaaminen verkostoituu ja tällä tavalla tietoa voidaan käyttää myös oman alueen hyvinvoinnin edistämiseen. On siis erittäin tärkeää, että eurooppalaisen tutkimuksen lisäarvo pidetään mielessä. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Sitten eh, siirrymme toiseen lohkoon. Annan puheenvuoron Eelerille viideksi minuutiksi. Olkaa hyvä. So sorry to bore you again. Anteeksi, että vaivaan teitä taas. Ehkäpä aloitan siitä, että näissä viidessä minuutissa voimme ottaa esille vain joitakin periaatteellisia kantoja. Meillä on yli tuhat tarkistusta mutta uskon, että näinkin monimutkaisessa teknisessä asiassa kuin näissä säännöissä me olemme jo päässeet hyvin pitkälti yhteisymmärryksen. Aloitan siitä kysymyksen asettelusta, josta pitkälti on saatu aikaan jo kompromissit. Periaatteessa nämä on otettu esille jo komission asiakirjassa, eli kansallisesti tunnustettujen tavanomaisten kirjanpitometodien hyväksyntä. Kyseessä ovat nämä normaalit audit-menettelyt. Minusta tämä tuntuu hyvin tärkeältä myös komission kannalta ja arvostan tietysti suuresti tilintarkastustuomioistuinta, mutta meidän on tarkoin pohdittava, miten tämä audit-järjestelmä voidaan rakentaa, koska tämä on äärimmäisen monimutkainen rakennelma, jota on yksinkertaisesti ajettava alas yksinkertaistettava jos eh, joka perjantai-iltapäivänä ei menisikään enää kuin pari tuntia tai vain yksi tunti tämän aiheen parissa Euroopan tutkijoilla olisi saatu otettua ratkaiseva edistysaskel. Sitten on tukea yksinkertaistamistoimille, jotka eivät ole vielä komission asiakirjassa, eli mahdollisuus luoda kaksivaiheinen arviointimenettely ja sitten tuo time to grant ajan lyhennys puoleen vuoteen. Tiedän, että jotkut ongelmista ovat komissiolla taakkana, mutta Tiedän myös, että tämä ei ole mikään yksinkertainen asia vain komissiolle, vaan ennen kaikkea yksinkertaistaisi tilannetta osallistujille. Sitten Open Access-aihe liittyy pitkälti Horisontti 2020 ohjelmaan. Hyvin tekninen seikka, joka liittyy molempiin mietintöihin, mutta käsittelen sitä silti. Tällä hetkellä me olemme vielä muotoilemassa tarkkaa eh, sanamuotoa avoimesta pääsystä. Minusta on selvää, että tutkijoille on oltava selkeät säännöt niin, ettei synny juridisesti epäselviä tilanteita. On olemassa konsensus siitä, että tarvitaan ero vapaan pääsyn osalta siis julkaisujen vapaan saatavuuden ja tietojen vapaan saatavuuden osalta, kun puhutaan vapaasta julkaisuuden, julkaisujen saatavuudesta, siitä ei ole kiistaa. Sen sijaan tietojen vapaasta saatavuudesta on olemassa hyvin erilaisia näkemyksiä. Enemmistö haluaa tähän selkeän jaottelun ja pitää tätä tietokysymystä paljon hankalampana. Sitten teollis- ja tekijänoikeudet, jotka liittyvät tutkimustuloksiin ja vapaa saatavuus, nekin on liitettävä toisiinsa ja niistä keskustellaan tällä viikolla. Kansanpuolueen ryhmä toimii tässä sen puolesta, että kaupallisesti herkät tutkimustulokset ja tiedot jäisivät tämän järjestelyn ulkopuolelle. Lisäksi ketään ei tulisi pakottaa julkaisemaan. Kuitenkin me tuemme periaatteessa yhteistä open access lähtökohtaa. Sitten tukiasteissa kaksi periaatteellista suuntausta, jotka pitää jotenkin tuoda yhteen. Suuri osa tarkistuksista tähtää säilyttämään yleishyödyllisten laitosten, yliopistojen ja teollisuuden tietyn jaottelun, aivan kuten parlamentti enemmistöllään 2010 Karvajon mietinnössä päätti, kun oli kyse puiteohjelman yksinkertaistamisesta. Monissa tarkistuksissa osoitetaan myös sympatia komission ehdotuksen yksinkertaisuuden vuoksi. Ja lisäkysymys, joka vielä aiheuttaa meille päävaivaa, liittyy välillisiin kustannuksiin. Näitähän ei voida erottaa välittömien kustannusten keskustelusta. Parlamentin jäseniltä on monia ehdotuksia, joissa lähdetään täysien kustannuksien optiosta, kuten seitsemännessä ja kuudennessa puiteohjelmassa komission puolelta ehdotettiin. Eli tältä osin ei olla vielä täysin selvillä siitä, tuleeko täysimääräinen kustannusvaihtoehto myös teollisuusosallistujille vai ainoastaan pk-yrityksille, yliopistoille, tutkimuslaitoksille. Toinen periaatteellinen linja koskee kiinteitä maksuja ja ehdotuksia, joilla niitä pyritään korottamaan. On olemassa 10-40 prosenttiin vaihtelevia ehdotuksia suorien kustannusten ohella. Neuvosto on lähtenyt 20 23 prosenttiin tapahtuvasta korotuksesta. Meidän kaikkien on tehtävä yksinkertaisia laskutoimituksia. Minusta kiinteät summat eivät ole kovin kustannustehokkaitakaan. Periaatteessa nämä ovat laskentamalleja, joiden pohjalta meidän on lähdettävä etsimään ratkaisua. Minun ehdottamani ensimmäinen kompromissitarkistus pyrkii yhdistämään nämä suuntaukset niin pitkälti kuin mahdollista kahden kolmen periaatteen mukaisesti. Yksinkertaistetaan, käytetään tukirahoja tehokkaammin ja vaaditaan yksityistä yhteisrahoitusta. Eli ei sellaista erottelua kuin seitsemännessä puiteohjelmassa, mutta me haluamme TK-alalla säilyttää komission tähänastisen mallin, jota täydennetään kustannusten täysimääräisellä korvaamisella niin, että voidaan asettaa raja 70 prosenttiin täyskustannuksista. Tämä on siis vain optio, ketään ei tähän pakotettaisi, mutta tätä voitaisiin hyödyntää. Kaikki osallistujat jos kaikki osallistujat päättäisivät kiinteästä summasta, silloin kaikki osallistujat voisivat saada myös täsmälleen saman tuen. Näin lähdetään siis yksinkertaistamaan ja lähdetään tasa-arvoisemmasta jaosta tärkeälle tutkijaryhmälle, eli e, tutkimuspuiteohjelma seitsemän puitteissa kaikkein tärkeimmäksi osoittautuneesta ryhmästä. Minun täytyy ottaa esille vielä viimeinen seikka. Tärkeää minusta on, että kun ollaan lähes markkinavalmissa tuotteissa, saadaan myös korkea osuus yliopistoille. Niillä ei ole mitään muuta kolmansien varojen järjestelmää, kun ollaan lähes markkinavalmissa tuotteissa, joten niiden osalta vetoan sataprosenttisen ratkaisun puolesta, mutta haluaisin siihen myös jonkinlaisen vaihtoehtoisen täyskustannusehdotuksen. Keskustelemme tästä lähiviikkoina vielä tehokkaasti. Olen komissiolle kovin kiitollinen siitä, miten olemme tehneet yhteistyötä yhteistyötä. Me olemme kaikissa näissä malleissa saaneet kollegoilta yksinkertaisesti ehdotukset siitä, mitä tämä tarkoittaisi budjettisummissa, ja se voi olla melko selkeästi suuntaa näyttävä sen osalta, miltä lopullinen kompromissi sitten näyttää. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Kollega Glamte, seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkä voin pitkälti vielä tasoittaa kollega Eelerin liikaa käyttämä aika. Meillä on ollut hyvä metodi kompromissitarkistuksissa. Me olemme sijoittaneet nämä erilaisiin osioihin, niihin, joissa oltiin jo lähes samaa mieltä, niihin, joista on vielä keskusteltava, ja näin saaneet esille kiistakysymykset. Voin tukea vain tuo tuki, osuus, tuki, on nyt hiukan toisenlainen kuin komission ehdotus. Se ei ehkä ollut niin monimutkainen kuin mitä olisi voitu toivoa. Ja tuo kysymys kustannusten täysimääräisestä korvaamisesta tutkimuslaitosten ja yliopistojen kohdalla saa täyden tukeni. Niin muutoin pitää tarkastella, miten se hoidetaan. Tärkeää minusta on, että tässä kohtaa, mutta ei vain tässä kohtaa, saadaan aikaan sellainen mekanismi, että kiintiöt toimivat paremmin pk-yritysten hyväksi Eli ei suinkaan harjoiteta teollisuuden kannalta vihamielistä politiikkaa, mutta uskon, että teollisuus voi itsekin hiukan olla tukemassa, eli varat voitaisiin jakaa vähän toisin. Avoin saatavuus, open access, on minusta hyvin tärkeä. Pitää olla selvillä siitä, mitä halutaan ja kuinka paljon tähän halutaan satsata, ei välttämättä tarvita mitään Euroopan laajuista tietoaavikkoa, jota ei mitenkään enää voida hallita ja hoitaa. Toisaalta ei tietenkään haluta antaa julkisin varoin hankittuja tietoja, päästää niitä katoamaan. Meidän pitäisi tässä kohtaa pyrkiä siihen, että emme avaa ovia joillekin tietyille kolmansille valtioille niin, että he saavat meidän tutkimustietonsa ja valmistavat niistä sitten tuotteen. Täytyy olla jonkinlainen karenssiaika julkisille tuotteille niin, että nämä tuotteet voidaan toteuttaa täällä meillä. Ja vielä viimeinen kohta, joka täytyy ottaa esille ja josta on vielä puhuttavaa, ovat nämä hallintokustannukset. On ehdotettu 7 prosentin hallintokustannuksia. Se voi olla ihan järkevää. Voi kuitenkin käydä myös niin, että jossakin tutkimuslaitoksessa tai muussa vastaavassa ei ole tämän suuruusluokan kustannuksia toteutettavissa ja ne täytyy jollakin lailla viedä läpi. Eli ehkä voidaan pohtia sitä, olisiko tähänastinen seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman malli kuitenkin sopivampi. Sitten nämä kirjanpitokustannukset ja jäsenvaltioiden tähänastiset käytössä olleet yleisesti hyväksytyt mallit, niiden myötä ollaan saatu otettua jo melko iso askel eteenpäin. Kiitoksia. Grazie. Kiitos puheenjohtaja. Kollega Oulu seuraavaksi. Thank you. once again, I'm... Kiitoksia. Minä puhun jälleen jäsen Johanssenin puolesta ja hänen puolestaan haluan kiittää jäsen Elleriä hyvästä yhteistyöstä. No, yksi talousarvion kohta, johon viitataan useissa yhteyksissä, alderyhmälle tärkeintä on se, että Horisontti 2020 ohjelma pysyy omassa, omalla paikallaan. On siis ollut huhuja siitä, että, että kokonaistalousarviota leikataan merkittävästi. Ja tämä ei ole missään nimessä hyväksyttävä. Tiedän, että jäsen Johansen kyllä kehottaa kaikkia lobbaamaan omien hallitustensa, omissa hallituksissaan mm, tämän asian puolesta rahoitusmallista on useita tarkistuksia ennen kuin voimme päättää, minkälaista mallia käytämme. Meidän täytyy olla yhtä mieltä siitä, mitä rahoitusmallilla halutaan saavuttaa. Osallistujien, osallistua koskevien sääntöjen yksinkertaistaminen on erittäin tärkeä asia. Sitten myöskin se, että PK-yritykset ja korkeakoulut voisivat osallistua on myöskin laajemmin hyväksytty kirjanpitosääntöjä, joita eri järjestöt tai avustuksen saajat äh, saavat tai käyttävät. Tämä on hyvä asia. Tämä ei kuitenkaan saa johtaa laajempaan tai byrokratian lisääntymiseen, kun halutaan laajentaa, niin silloin ei pitäisi kuitenkaan luoda uutta, vaan rakentaa nykyisten olemassa olevien järjestelmien päälle eurooppalaisessa kontekstissa. Kiitos. Grazie. La, la parola Lamberts, prego. Kiitoksia. Kolme kohtaa herra Eilerin mietinnöstä ja panin merkille, mitä te sanoitte äh, sotilaspuolesta aiemmin. Otin tämän huomioon ja nyt onkin ehkä hyvä, että vielä ehkä olemmekin hiukan erimielisiä, mutta silti no, rahoitusmallista, mistä me pidimme ensimmäisessä versiossa, oli se, että selkeä ero tehtiin yliopistojen tutkimusinstituutioiden teollisuuden välillä. Oli selvää, että mm, kustannuserä teollisuudelle alhaisempi. Olemme nähneet näitä vertailevia taulukkoja eri rahoitusmalleista, joita eri jäsenet ovat ehdottaneet mukaan lukien esittelyt, ja meitä hiukan huolestuttaa, että emme ole ottaneet huomioon seurauksia ja me haluamme pitää kiinni mahdollisimman korkean tason. Se on meitä johtanut tämä periaate. Me haluamme joka ikisen sentin, jotta sitä voidaan käyttää katalysaattorina muiden määrärahojen saamiseksi. On kyse sitten mu- muista b budjetinoista, mutta ainakin sen pitäisi saada aikaan investointeja hallituksista, mutta tämän lisäksi myös yksityinen sektori pitäisi saada mukana, mukaan. Se on ratkaisevaa. Jos sitten päädymme sellaiseen tilanteeseen, missä itse asiassa meillä on vähemmän rahaa tulossa yksityistä sektorilta, silloin teemme väärää työtä. Me uskomme, että meidän pitäisi todellakin varmistaa, että mitä, mikä malli valitaankin rahoituksessa, niin se maksimoisi tämän vipuvaikutuksen. Uskon myös, että kun tarkastelemme teollisuutta, pienemmät toimijat itse asiassa, niillä on enemmän rahan tarvetta kuin isoilla toimijoilla. Isot toimijat ovat mukana tämän ohjelman moottorivaikutuksen takia, mutta eivät rahasta. Ja meidän pitää varmistaa, että me lisäämme tätä vinoutumaa. Siis kun myönnämme varoja yritykselle, niin pitäisi pikemminkin keskittyä PK-yrityksiin. Tämä on todellakin huippuprioriteetti. Ja jälleen kuulin, mitä sanoitte tästä nopeasta radasta. Fast Track ei mitenkään voi korvata PK-välinettä, jos tämä nopea väylä tulee tämän lisäksi. Ehkä silloin sieltä voidaan puhua, mutta jos se korvaisi tämän, niin silloin on hiukan epä, epäilevällä kannalla. Sitten avoimista pääsystä varmastikin tunnustamme, että eroja löytyy, niitä on. Uskomme, että tietojen saanti todella on tärkeää. Nyt huomaan, että on sellaisia projektihankkeita, yksi koskee diabetesta, jossa toi, kuten äh, Lundin yliopisto tai MIT USAssa tekevät tuloksia, saat he, he, kaikki tiedot he antavat julkiseksi, koska he uskovat, että tämä nopeuttaa tutkimusta. Meidän pitäisi toimia samalla tavalla ja katsotaan, onnistutaanko tässä. Uskon, että tilaa löytyy, että saadaan aikaan sopimus, mutta me haluamme, että sopimus on mahdollisimman rohkea. Ja niin kuin Paavi, Paavali, äh, toinen sanoi, hän sanoi, että ei pitäisi pelätä. Kiitoksia. Siinä no on ponto, que referi há pouco, tem a ver com modelo financiamento. Kiitos puheenjohtaja. Haluan eh, painottaa kohtaa, jonka mainitsin aikaisemmin, eli rahoitus. Siitä on kompromissiehdotus. Olen erittäin huolissani tästä ehdotuksesta aikaisemmin mainitsemistani syistä sen vuoksi, että tässä erotellaan teollisuus, tutkimuslaitoksista. Meidän täytyy panostaa enemmän pk-yrityksiin, meidän täytyy keskittyä korkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin. Mutta niillä on enemmän vaikeuksia hyötyä e, e, yksinkertaistamisesta, jota esittelijä ehdottaa. Yksinkertaistaminen on tietysti aina hyvä asia, mutta jos yksinkertaistaminen ei ole yhdenmukainen todellisuuden kanssa, niin silloin emme auta asiassa. Meidän täytyy varmistaa, että yksinkertaistaminen ja laajentaminen vastaa tosi todellista tilannetta. Mitä sitten tulee tutkimuslaitoksiin ja korkealaitoksiin, seitsemännessä puiteohjelmassa huomasimme, että järjestelmät ovat erilaisia ja jos tarkastelemme kompromissiehdotusta, niin tässä käynyt niin, että kaikki eivät välttämättä pysty jatkamaan sen vuoksi, että ne eivät pysty täyttämään rahoituksen vaatimuksia. Tiedämme, että tilanteet ovat hyvin erilaisia eri puolella. Kaikki pyrkivät huippuosaamiseen, mutta rahoituksen saaminen eroaa hyvin paljon eri puolilla. Tämä ei ole hyvä malli. Me yritämme nyt meidän pitäisi siis, me emme jätä tutkimuslaitoksille tai muille tahoille mahdollisuutta palkata uusia tutkijoita, nuoria tutkijoita. Kaikkien innovointiohjelmien täytyisi pyrkiä tähän. Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset joutuvat käyttämään osan talousarviostaan maksa, nykyisten tutkijoiden palkkojen maksamiseen. Ne eivät pysty palkkaamaan uusia tutkijoita. Olemme kaikki sitä mieltä, että uudet tutkijat ja uudet ideat ja innovointi voisivat johtaa kehitykseen. Olen hyvin huolissani tästä asiasta. Me emme saa aikaiseksi innovointia, jos emme muuta järjestelmää. Meidän täytyy lisätä kustannuksia tai painotusta silloin, kun puhumme tutkimuskustannuksista. Emme ole ottaneet huomioon kaikkia osallistuja. Kaikki osalliset eivät ole samanlaisia. Meidän täytyy ottaa tämä huomioon. Kiitoksia. Anders Otter, kaksi minuuttia. Um, thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kaikille valiokunnan kollegoille myös heidän asiassa tekemästään työstä. Piraattipuolueen kansalliset järjestöt, ne joista muodostuvat piraattipuolueet eri maissa, niiden näkemykset olivat niin ristiriitaiset, ettei voitu sopia, voimmeko muodostaa yhteisen tarkkailijaelimen ja nyt todettiin, että aihe on niin tärkeä, ettei sitä voida pitää pelkästään poliittisena, mutta olen iloinen siitä, etteivät tämän valiokunnan jäsenet ole samaa mieltä. Ja näin haluaisin ottaa esille nuo saatavuusoikeudet. Silloin kun tekniset tulokset ovat patettien piirissä, sellaiset lisenssisopimukset, jotka eivät ole toisensa poissulkevia, pitää taata, kun on kyse julkisesta rahoituksesta, joka on löydön takana on ollut jonkin verran rojalteja. On puhuttu siitä, että ne poistettaisiin. Se olisi suuri virhe. Ei myöskään voida kieltää täysin alillisessointia, kuten komissio on esittänyt. Jos me olemme vakavissamme tutkimuksesta, PK-yritysten yrittäjyydestä, hankkeiden lisäämisestä. Tarvitsemme sellaista osallistumista, joka lisää saatavuutta suhteellisen järkevin, jopa muihin kuin rojalteihin perustuviin keinoin. Muuten ei voida saada julkisen tutkimuksen tietoa ja se tietysti ei vastaisi tarkoitusta. Vihreä ryhmä on tehnyt tarkistuksia, joissa pyritään takaamaan kaikki nämä seikat, mutta silti jätetään tilaa teollisuuden toimijoille – asetetaan hyvin tiukkoja ajallisia rajoituksia ja aina korostetaan sitä, että tarvitaan jonkinlainen aikaraja, johon mennessä vapaa saatavuus pitäisi taata. Sitten äh, julkaisujen vapaa saatavuus, se on ihan selvää. Kaikki pitävät pilottihankkeista, kaikki jäsenvaltiot, monet niistä ainakin sallivat nykyisin julkisen tutkimuksen julkaisujen vapaan saatavuuden. Tutkimustiedosta puolestaan merkit tutkimusalalta, tutkimusyliopistoista ovat aika vahvat. Tämä auttaa rakentamaan, jos saa muiden tutkimaa tietoa, jos voi rakentaa sen pohjalle. Me olemme ottaneet tämän huomioon. Me pyrimme varmistamaan tämän niin, että kaupallisesti herkät tiedot eivät välttämättä vaarantuisi. Ja oleellista on se, että tutkimustietoja ei voida varata omaan käyttöön niin, että ne lopulta katoavat. Se ei ole hyvä julkisten varojen käyttöä, joten pyydän ottamaan tämän huomioon ja anteeksi, että puhuin liian pitkään. Nibler, prego. Kiitoksia kollega Nibler seuraavaksi. Vielen Dank. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minäkin haluaisin aluksi kiittää kollegoitamme, jotka ovat näin tehokkaasti työstäneet mietintöjään, ennen kaikkea herra Ehleriä, joka on esittänyt loistavan pohjan, ja nyt kompromisseja neuvoteltaessa täällä meidän parlamentissamme ja neuvostossa varmasti myös on tehokkaasti mukana ohjaamassa keskusteluja. Muutama huomautus. Puhuttiin yksinkertaistamisesta säännöistä, jotka koskevat osallistumista ja oikeudellisen varmuuden parantamisesta. Tutkija yhteisö on sitä mieltä, että tuo puolen vuoden rajoitus ja koko audit-menettely ovat sellaisia, jotka ovat poliittisia päätöksiä. Ne on tehty täällä talossa ja ne auttavat tutkijayhteisöä ja siksi niitä tulee myös viestiä vahvasti ulospäin. Toisekseen kustannusten korvaamisessa on minusta hyvä tehdä tällainen erottelu ja haluaisinkin kiittää esittelijäämme siitä, että on eroteltu toimintamalli ja metodi ja osallistujien luonne missä ominaisuudessa he ovat olleet mukana. Se on mielestäni aivan oikea lähtökohta. Pitää pitää huolta siitä, että korkeakoulut ja yliopistot saavat vastaavasti tukea, mutta monethan ottivat jo esille sen, että PK-yritysten kohdalla on huomioitava myös niiden erityistarpeet. Siinä korvausmallissa, josta nyt on lähdetty, tämä toteutuu mielestäni hyvin. Kolmannekseen haluamme luonnollisesti, että teollisuus osallistuu enemmän Horisontti 2020 ohjelmaan kuin mitä seitsemännessä puiteohjelmassa näimme. Siksi meidän tulisi käsitellä teollisia tekijänoikeuksien kysymyksiä tehokkaammin. Te otittekin sen esille. Olen samaa mieltä siitä, että meidän on tarkoin huolehdittava siitä, mitä julkisin varoin hankituilla tutkimustuloksilla tapahtuu ja miten ne ovat saatavilla. En puhu tässä nyt julkaisuista, vaan tutkimustuloksista. On varottava, ettei heitetä lasta pois myös pesuveden mukana. Eli jos teollisuus halutaan saada mukaan tutkimuksen puiteohjelmaan, olen sitä mieltä, että tulee huolehtia myös kaupallisen hyödyntämisen mahdollisuuksista, jotta heidät saadaan mukaan myös rahoittamaan. Kiitoksia. Grazie, la collega Nibler, la parola alla Commissione, Kiitoksia. Seuraavaksi komissio. Thank you, Mrs. Chairman. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen seurannut sulla mielenkiinnolla jälleen tässä. Tämä on tällainen olennaisen tärkeä eri ohjelmien toimimiselle. Niin kuin sanoitte, tilinpitokäytännöt on tärkeä kysymys. Suurta vaihtelevuutta löytyy Euroopassa. Meidän pitää ottaa tämä huomioon ja hoitaa se. Pitää kuitenkin varmistaa, että tämän ei pidä johtaa siihen, että että ruvetaan väärinkäyttämään järjestelmää, ei pitää tuota EU-varoja. Sitten toinen kohta, miten vähennetään tätä aikarajaa kuuteen kuukauteen. Myöntää tätä stipendejä kunnianhimoinen tavoite pitää myöntää, että emme tätä saavuta, jos emme radikaalisti yksinkertaista sääntöjä. Näin yksinkertaisesta asiasta on kysymys. Ei pitäisi myöskään toimia niin, että arviointijärjestelmä kärsii aikaa, jota asiantuntijat hoitaa arvioinnin, jotta saadaan tarvittava feedback hakijoille. Sitten avoimesta pääsystä, tästä puhuimme jo lyhyesti, on olemassa tällainen pilottihanke, mutta herra Eller otti esille Rolls-Royce-tapauksen, ja jos Rolls-Royce todellakin avoimesti julkisesti julkistaisi tietojaan, joita saadaan tutkimustuloksista, niin heidän kilpailukykynsä kyllä häviäisi, joten tässäkin hiukan huolellisuutta tarvitaan ja varovaisuutta. Mitä tulee sitten eroon erityyppisten osallistujien välillä, haluaisin muistuttaa siitä, että Horisontti 2020 ohjelmassa tuemme hankkeita, emme sinällään osallistujia hankkeiden tarkoituksena auttaa meitä saavuttaa tiettyjä tavoitteita. Pitäisi myös muistuttaa perusperiaatteista rahoitus, varainhoitoasetuksesta ja lainaan niistä kolmea. Yhteisrahoitusperiaate, ja sitten voittoa tavoittelemattomuus periaate ei pitäisi olla sellaisia mm, kustannuksia, jotka hyödyttävät jotakin sitten yhtäläinen kohtelu eri osallistujien kesken erittäin tärkeä piirre. Ja meidän ei pidä rangaista mitenkään teollisuutta, koska sehän edustaa ihmiset, jotka edust- saavat, muuttavat hienot ajatukset innovatiivisiksi tuotteiksi, projekteiksi, prosesseiksi, palveluiksi ja loppujen lopuksi teollisuus sitten luo näitä työpaikkoja. Sitä ei pidä unohtaa. Sitten epäsuorat kustannukset ja kiinteät summat ihan kokemuksen takia epäsuonat kustannukset, eh, seitsemäspuutelmassa tämä oli noin 30 prosenttia virheistä. Panin tämän merkille. Sitten ehdotuksemme hienos, jos voin tätä hiukan mainostaa, liittyy siihen, että kiinteät summat suhteessa epäsuoriin maksuihin, niin silloin tämä virhemarkkina käytännössä häviäisi. Ja lisäksi ei, tarvita, ei täytyisi tarkistaa mitään, koska jos on kiinteä summa kyseessä, ei tarvitse tarkastaakaan mitään. Ja siksi tämä on tärkeä asia pitää mielessä. Haluaisin myös muistuttaa siitä, että tutkimus osoittaa, että ne osallistujat, joihin liittyy erittäin suuret epäsuorat kustannukset, niiden pitäisi tehdä kovasti työtä, saadaan aikaan parempi kirjanpitojärjestelmä, koska näin osa epäsuosta kustannuksista voitaisiin siirtää suur, suuriin kuluihin. Ja kuten te tiedätte, olemme ehdottaneet äh, tällaista anteliasta järjestelmää 1 prosentin korvausta suorista kustannuksista. Sitten hallintokulut, ne ovat myös valintakelpoisia ja ne korvattaisiin 100 prosenttisesti sitten teolliset tekijänoikeudet todellakin arka tekninenkin kysymys. Meidän pitää varmistaa, oikea tasapaino vahvimpien ja heikompien osastojen välillä. Tätä pitäisi tarkastella erittäin huolellisesti. Mitä sama koskee kansainvälistä yhteistyötä ja teollisen oikeuksia. on aivan selvää, että EUn investointeja ei saa mennä suoraan muihin maihin ilman, että jotain hyötyä syntyy myös Euroopassa. Kiitos. Grazie. La parola. Kiitoksia. Sitten esittelijälle vielä puheenvuoro. Ähm, Kollegat, haluaisin aluksi kiittää teitä kovasti. Tätä on tehty nyt jo lähes kaksi vuotta myös valmistelu näiden kahden vuoden aikana on osoittanut, miten korkealla tasolla keskustellaan, kun kokeneet kollegat, kuten Rouva Carvalho, joka oli mukana alkuvaiheessa, tai kollegat, jotka eivät edes ole esittelijöitä, kuten Rouva Nibla, saattoivat tuoda keskustelun mukaan vuosikausien kokemuksensa. Ei siksi, että olisimme halunneet keksiä jotakin uutta, vaan koska me halusimme tuoda esille sellaista tarvittavaa erittelyä, jota menestyksekkäässä ohjelmassa tarvitaan. Periaatteet, jotka eivät ole vastakkaisia, mutta joita on punnittava suhteensa toisiinsa, tulivatkin jo esille. Ensinnäkin yksinkertaistaminen, toisekseen vipuvoima, eli kuinka paljon muita investointeja tutkimukseen ja innovaation saadaan tällä tavoin aikaan. Mielestäni tie, jota on kuljettu, eli periaatteessa vahvistamme komissiota yksinkertaistamisessa, esitämme malleja, jotka eivät ole ideologisia, vaan jotka ovat laskettavissa – ja näin pääsemme sellaiseen malliin, joka varmasti yksinkertaistaa paljon, mutta toisaalta myös eriyttää ohjelman osallistujien mukaan ja sillä tavoin mahdollista osallistumiseen, sillä osallistujien tarpeethan ovat hyvin erilaisia. Jos äh, komissiolle sanotaan, että halutaan tutkimusohjelma, eikä ottaa esille niinkään yksittäisten osallistujien rahoitusta. Sitten näistä tiedoista. Olen oikeastaan aika helpottunut vihreän kollegamme puheenvuorosta, koska nyt voimme vihdoinkin lähteä asiasta kiistelemään. Haluan sanoa selvästi, että ei ole kyse, kuten interventiorahoista näkee, sataprosenttisesta julkisen tutkimuksen rahoituksesta, vaan nimenomaan teollisuudessa, pk-yrityksissä on huomattavaa yritysten osallistumista. Meidän on vähän varottavaa, ettei lähdetä tässä luomaan eurooppalaiselle yleisölle ja suuren yleisön intressille näiden tietojen osalta liian suurta roolia kiinnostavatko esimerkiksi e-bussin tai Rolls-Roycein tutkimustiedot minua ehkä enemmän kuin tavallista Euroopan kansalaista. Eli pitää pohtia ja punnita. Me haluamme avoimen saatavuuden, mutta haluamme puhua julkaisujärjestelmästä, vapaasta saatavuudesta, kirjastojen rahoituksesta, kaikista näistä seikoista. Jos me haluamme kasvua, liikutaan kilpailun alalla ja silloin on selvästi sanottava, että tutkimuksen myötä syntyy myös omistajuusoikeuksia ja on määräkin syntyä kansainvälisessä kontekstissa. Vielä viimeinen huomio vielä periaatteellisista kysymyksistä, jotka koskevat budjettia. Meidän on luonnollisesti pohdittava tarkkaan sitä, että budjetti ei ole suhteessa pelkästään yksittäisiin ohjelman osioihin, eli mitä halutaan tehdä painopisteenä ja mitä ei milläkin rahalla – vaan meidän on pohdittava myös sitä, pohdittava myös sitä minkälaisia interventioosuuksia voimme tarjota, jos esimerkiksi budjettia leikataan. En nyt halua lähteä siitä, mutta haluan vain sanoa selvästi, että keskustelu painopistealueista ei koske pelkästään sisällöllisiä painopistealueita, vaan myös sitä, missä määrin voimme tarjota minkä suuruusluokan interventioasteita voin todeta olevani itse kyllä teollisuuden puolelta, mutta teollisuus on aina lähtenyt katalysaattorifunktiosta tavoitteena. On siis tuettu sellaisia yrityksiä, jotka ovat olleet äärimmäisen innovatiivisia. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia kollega Eler. Nyt siirrymme sitten kolmanteen lohkoon ja annan puheenvuoron heti jäsen Lambertille. Madame la Présidente, I will... Puheenjohtaja, keskityn vain kolmeen kohtaan. Tietysti haluan kiittää kaikkia, mutta todellakin haluan kiittää varjoesittelijöitä, koska mielestäni keskustelu ilmapiiri on tullut todellakin rakentava. Tämä parantaa myös yhteistyötä muissa mietinnöissä. On oikeastaan kolme pää tikkua pystyssä tavalla ongelmana koskien tätä EIT-mietintöä. Tietysti kokonaisbudjetti, se on tärkeä keskustelun aihe, mutta ei nyt tartu siihen tässä yhteydessä. Sitten ensimmäinen valintaprosessi. Tehän tiedätte, että esittelijänä minä ehdotin erittäin liberaalia mallia markkinaperusteista kilpailukykyistä kilpailuhenkistä, jos sallisimme, että EIT voisi vapaasti valita hankkeissa, joita sille välitetään sen pohjalta, kuinka arvokkaita ne ja ansiokkaita ne ovat. Muita rajoituksia ei olisi. Nämä hankkeet kuuluisivat tietysti Horisontti 2020 teemoihin. Jotkut ovat ilmaiset huolta siitä, että meillä pitäisi tehtyä ennustettavuutta ja me tiedämme, että komissio on jo ollut hiukan tekemässä ennakkotyötä ja on eri aiheita ja suoraan sanottuna ennalta valikoinut jo ehdokas äh, innovaatio ja osaamisyhteisöä. Ymmärrän kyllä teidän tuntemanne huolen tästä asiasta. Olen valmis olemaan hiukan liberaalimpi kuin alun perin olin, mutta sitä en kuitenkaan halua, että itse asiassa me annamme palkinnon niille, jotka johtuen tehokasta lopauksesta ovat jo saaneet komissiolta lähes varman sitoumuksen siitä, että kyllä, ne tulevat osaamisen ja innovaatioyhteisöksi jatkossa. Tämä olisi epäreilua. Siksi haluan, että niitä grillataan siinä missä muitakin. Voidaan tietysti kaventaa tätä valintaa, mitä tulee teemoin, eikä koko ohjelma olisi pelissä. Siksi meidän pitää löytää oikea tasapaino tässäkin, mutta silti haluan säilyttää tietyn kilpailun hengen ja avoimuuden muutoin. En tiedä, miksi meillä on riippumaton EITn johtokunta. Tämä oli ensimmäinen kohta. Meidän pitää siis löytää tällainen oikea balanssi. Sitten toinen seikka, vipuvoimakysymys, anteeksi palaan tähän nyt uudestaan, se on fakta tosiasia, että EIT on ainoa kohta vuodesta 2020, jossa oli vipuvoimatettu mukaan lainsäädäntöön 20 prosenttia kautta 75 prosenttia. Haluan tehdä tästä vieläkin täsmällisemmän 25 prosenttia horisonttien varoja, maksimissaan 25 prosenttia muista EU-varoista ja muut sitten tulisivat yksityisellä sektorilta ja mahdollisesti jäsenvaltioista tai alueista hallinnoista. Min, haluan todellakin säilyttää tämän kohdan. Jos me luovumme tästä vipuvaikutuksesta tässä kohtaa, niin silloin mielestäni kuulemme väärään suuntaan, eri suuntaan. Me haluamme olla mahdollisimman, mahdollisimman, mahdollisimman suuren vipuvoiman, tässä tämä vipuvoima on todellakin positiivista ja pitää pitää tämä mukana lainsäädännössä. Sitten lopuksi tämä ehdotus, jonka jotkut teistä tekivät alueellisesta innovaatiosta, innovaatioryhmittymistä tai tällaista minikikseistä, eli osaamisen se innovaatioyhteistä, voit kutsua miten haluatte tapana sovittaa tämä politiikka yhteen rakennerahastojen politiikan kanssa. Ja olen tyytyväinenkin näistä ehdotuksista. On muutama kohta, josta meidän pitää keskustella ja sopia tällä saralla. Ensinnä Liittyykö tähän mitään määrärahoja? Koska suoraan suhteen on tässä hiukan kyyninen, mutta jos mitään rahaa ei ole, miksi me säädämme lakejakaan? Kannattaako kirjoittaa mitään, jos resurssejakaan ei ole tulossa? Tämä on minun kysymykseni. Ja vaikka resurssit olisivat minimalistisia, jos me panemme hiukan rahaa, niin silloin kyllä voin sille jotakin kirjoittaa. Jos rahoja ei ole, niin mielestäni näin kannattaisi kyllä tehdä. Toinen aspekti Haluammeko tällaisia mini-osaamisinnovaatioyhtiöitä, jotka sovitaan yhteen olemassa oleviin osaamisinnovaatioyhteisöihin vai liitämmekö ne suoraan EIT? -hän? Minusta olisi parempi, että ne jollakin tavalla sovitettaisiin olemassa oleviin kikseihin osaamis- ja innovaatioyhteisöön, koska olen hiukan huolissani, että EIT perusrakenteessa ei teekään innovaatiotyötä, se järjestää innovaatiotyötä, se ei ole sama asia. Ja näin ollen minä uskon, että jos maksimoidaan edut, joita syntyy tästä välineestä, niin silloin paremmin olisimme yhteydessä osaamis- ja innovaatioyhteisöihin. Sitten vielä lopuksi tähän liittyy kysymys, miten nyt sen sanon onko tämä ilmaista tavallaan vai haluammeko va- valita näitä osaamisinnovaatioyhteisöjä niiden innovaatiopotentiaalin perusteella. Ja mielestäni kyllä innovaatiopotentiaali pitäisi tunnistaa, vaikka se oli pidemmälläkin aikavälillä, mutta meidän pitää potentiaali kuitenkin voida nähdä, koska jos kyse on vain siitä, että jotakin hyvää työtä on tehty ja pannaan hiukan määrärahoja siihen, mutta mitä innovaatiopotentiaalia ei kuitenkaan ole, niin en kyllä ymmärrä, mitä arvoa tällaisella välineellä olisikaan. Kiitoksia. Grazie, la parola. Kiitoksia, kollega Mattias. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä yritän puhua hitaammin kuin aikaisemmin. Tulkit ovat pitäneet vauhtiani liian kovana. Yritän siis puhua hitaammin sen vuoksi, että tässä on kaksi tärkeää asiaa, joihin haluan keskittyä. En äh, puhu kompromissitarkistuksista, joista ehdotuksista, joista on puhuttu jo aikaisemmin. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat tehneet omia ehdotuksiaan myöskin. Minä haluan keskittyä kahteen kohtaan. Kuten äh, jäsen Lambert äh, mainitsi, osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valinta. Tähän liittyi, suurimmat, liittyivät suurimmat erimielisyydet eri ryhmien välillä. Meillä on mahdollisuuksia näistä erimielisyyksistä huolimatta saavuttaa kompromissi, uskon siihen. Mitä tulee ehdotukseen, si- si- siinä on lyhyt luettelo näistä yhteisöistä – Tämä osoittaa, että jotkut on jätetty ulkopuolelle jo ennen kuin peli on alkanut. Tämä myöskin mielestäni vaikuttaa EITn autonomiaan se ei ole kovinkaan uskottavaa, jos sanotaan, että jo vuonna 2012, mitkä ovat tärkeimmät eh, osaamisen innovointiaiheet vuonna 2018. Silloinhan tämä kolmas aalto, eh, niin sen pitäisi tulla eh, täytäntöön. sitten ei EITn tavoitteet. Tämä vaikuttaa myös niihin. Tarvitsemme kompromissin niin, ja tämä lista näistä osaamisinnovaatioyhteisöistä pitää pitää avoimena niin, että eh, komissio tai parlamentti voivat myös mainita, ilmaista omat painopistealueensa tässä asiassa. Meidän täytyy mahdollistaa sellainen hakemusaika, jotta uudet hakijat voivat myöskin tulla mukaan. Ja jotta nämä uudet toimijat ovat samalla viivalla kuin nyt tällä hetkellä luettelossa olevat yhteisöt. Meille on sanottu, että nämä ehdokkaat on valittu ja ne ovat varmasti mukana – meidän täytyy välttää tällaista toimintaa. Tämä ei ole vastuullinen toimintatapa. Euroopan unionin pitää vaikuttaa vastuulliselta, mutta sen täytyy myös toimia vastuullisesti. Ja tämän vuoksi meillä täytyy olla tai meidän täytyy saada aikaiseksi ehdotus, joka on tasapainoinen ja ottaa huomioon komission alkuperäiset ajatukset sekä sitten kollegoiden antamat panokset. No yksi se, mistä emme ole keskustelleet vielä, tämä asia ei välttämättä ole ristiriitainen, siitä vaan ei ole paljon keskusteltu ja se liittyy minun ehdotukseeni EITn sijainnista. Tähän liittyy ongelma, joka liittyy siis Strasbourgiin. Tämä ei ole tietenkään parlamentin päätös, mutta emme voi kuitenkaan jättää tätä ongelmaa huomiota. Enemmän tai myöhemmin meidän täytyy kertoa kansalaisille, mitä me teemme ja meidän täytyy tämä ongelma jollakin tavalla selvittää. Sen vuoksi olen tehnyt rakentavan ehdotuksen. joka kunnioittaa Strasbourgin kaupunkia ja on sillä tavalla siis rakentava ja kunnioittava. Ja minä pyytäisin, että komissio tekisi tutkimuksen. Ehdotus on siis se, että komissio EITn hallituksen kanssa tekisi neuvostolle ja parlamentille tutkimuksen siitä, mitkä ovat ne logistiset, rahoitukselliset ja muut ehdot, jotka täytyy, vaatimukset, jotka täytyy täyttää, jotta ja tämä tutkimus pitäisi tehdä siis vuoteen 2015 mennessä. Siihen on vielä melko pitkä aika ja on tärkeää, että me ainakin mietimme eri vaihtoehtoja, kuinka parlamentin rakennuksia Strasbourgissa voitaisiin käyttää tai hyödyntää. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Tsu Karlas, kolme minuuttia. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Niin, Minäkin haluan sanoa olevani hyvin iloinen siitä, että meillä on hyvää yhteistyötä kaikkien kesken niin, että saamme aikaiseksi hyvän lopputuloksen. Kaikkein tärkeimmät seikat onkin otettu jo esille. Minä haluan myös nostaa esille sen, että muiden valiokuntien esittämät lausunnot, jotka olemme saaneet, synnyttävät sellaisen vaikutelman, että tästä tulisi jotenkin myönteinen kuva, mutta Lamberts ja muut viittasivatkin jo siihen, että tärkeintä on se, miten me voimme työstää, saada uutta aikaan, kuinka paljon saamme mukaan. Me haluamme kollegojen kanssa pohtia sitä, kuinka nämä menettelyt voivat vaikuttaa yrityksiin, tutkimuskeskuksiin, investoijiin. Ja toisekseen toinen kohtani liittyy siihen, mitä herra Lamberts jo sanoi. Nimittäin alueelliset innovaatiojärjestelyt – Herra Lamberts puhuu siitä, että onko rahaa vai ei. Totta kai rahaa on. Tähän on oma prosenttiosuutensa budjetissa. Myös tulosten levittämiseen. Eli kyllä me voimme puhua siitä, että tähän on rahaa. Muutoinhan tässä ei olisikaan järkeä, jos ei osallistumista ja tulosten levittämistä käsiteltäisi samalla. Ja voimme puhua erityisosaamisesta, huippuosaamisesta, jos meillä on pari kolme sellaista aluetta, joilla huippuosaaminen voidaan taata. Ja siitä seuraa myös tuloksia laajemminkin kuin kyseiselle alueelle, niin – onko tuo silloin hyvä tapa saada paikalliset erityisosaamiskeskukset mukaan. Sehän on myös hyvä esimerkki yhteistyöstä ja tuottavuudesta, jota voimme tällä tavoin saada aikaan. Kiitoksia. Tsukalas. Tiene la palabra ahora por Thank you, and thank you very much to Mr. Lamberts and Mrs. Uh, Mateus for the... Uh, Kiitoksia jäsen Lambert ja kaikki muutkin uh, hyvästä yhteistyöstä alde kanssa. Minä haluaisin nyt kommentoida näiden yhteisöjen valintaa. Monet tarkistukset laajentavat alkuperäistä lähestymistapaa ja ALDE-ryhmän puolesta haluaisin kommentoida useampaa kohtaa. Me olemme liberaaleja, mutta me haluaisimme kuitenkin, että jonkinlainen ennustettavuus olisi olemassa, jotta teollisuuden alat olisivat halukkaita panostamaan tähän riittävästi varoja. On erittäin tärkeää kuitenkin, että on myös kilpailua näiden osaamisen innovatiivisten välillä. Tämä myöskin lisää joustavuutta. Tämä on erittäin tärkeä asia ja näihin yhteisöihin investoiminen on erittäin tärkeää ja siihen on tarvetta. Kukaan ei siis väitäkään, etteivät nämä yhteisöt olisi tärkeitä. Kyse on aina yksityiskohdista, kuten usein. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää kollegoja. En itse ole varjoesittelijä, mutta haluaisin antaa mielipiteeni, koska olen ollut mukana ollussa, ollut mukana, mukana, olen ollut mukana, mukana alusta lähtien ensinnäkin, missä määrin alueellisia varoja on käytössä ja miten ne vaikuttavat. Mielestäni on erittäin tärkeää Tämä on erittäin tärkeää ja tällä tavalla voimme myös laajentaa budjettia tutkimuksessa ja innovaatiossa. Seuraavalla kaudella budjetti ei ole vain horisontti 2020 budjetti, vaan kyse on myös prosenttiosuudesta, joka saadaan rakennerahastoista tutkimuksella ja kehityksellä. Ja yksi tavallaan nämä ovat täydentäviä, ne eivät ole päällekkäisiä, mutta valmistelevat valmiuksien kehittämistä, sekä upstream, upstream että downstream, ottaen huomioon EIT ja horisontti 2020 on erittäin tärkeää, että me pystymme innovatiivisella tavalla äh, linkittymään ja mielestäni osaamis- ja innovaatioyhteistyö, ei siis tämä perusrakenne, nämä laatuinstituutiot, jotka ovat hyviä, mutta eivät pääse pääosaamisinnovaatioyhteisöihin, Palaan tähän myöhemmin, mutta ne voidaan ottaa mukaan kuitenkin itse kikseihin. Sitten sen takia meidän pitää olla varovaisia EU-rahoituksen livipuolen kanssa, koska me haluamme, että tätä ei käsitellä itse osaamisen ja innovaatioyhteisö, koska sillä on oma budjettinsa, mutta tämä pitää myös ottaa huomioon. Sitten valinnasta olen täysin samaa mieltä. Fiona Hallin kanssa tarvitaan tasapaino ennakoitavuuden suhteen, koska halutaan vaikuttaa teollisuuteen ja saada aikaan joustoa. Vielä lopuksi, tämä ei tullut esille, mutta aika kehys, projektien kesto mielestäni ei teillä täytyy olla pidempi kesto kuin puiteohjelmilla, koska tämä on pidemmän aikavälin toimintaa ajatellen osallistujia. Mm. Tässä minun kommenttini tässä vaiheessa. Kiitos. Um. Ich möchte noch mal Haluaisin vielä hetken verran kaataa viiniinne veteä, vettä. EIT on hyvin kunnianhimoinen hanke, mutta meidän on verrattava sitä siihen arviointiin, jota olemme kohdistaneet muihin ohjelmiin aiemmin. Ja siihen nähden tiedämme EITstä oikeastaan aika vähän. Sen arviointi on tapahtunut silloin, kun kiksejä ei pitkälti ollut vielä edes perustettu. Ja me olemme oikeastaan nähneet budjetin kymmenkertaistuvan. Eli jos katsotaan näitä kunnianhimoisia yhteisrahoitusrakennelmia, tai jos niistä lähdetään, niin se tarkoittaa sitä, että jonkin alan X teollisuuden tulisi olla valmis investoimaan. Suhtaudun tähän kyllä aika skeptisesti ja haluan sanoa sen ääneen. Periaatteessa meillä ei ole minkäänlaista empiiristä viittausta siitä, että tämä toimisi. Me olemme vasta koko ohjelman alkuvaiheessa. Ja hyvin yksinkertaisesti sanottuna, eikö sama voitaisi saavuttaa esimerkiksi jäsenvaltioiden teknillisten yliopistojen kanssa ja ohjelmalla, jossa rahoitettaisiin vastaavia rakenteita. Ja siksi haluaisin ilmaista kyllä vielä epäilykseni, sillä budjettivarojen kymmenkertaistaminen näin varhaisessa vaiheessa hanketta, ennen kuin olemme voineet sitä vielä kunnolla arvioida – on joko hämmästyttävän kunnianhimoista, en sulje sitä pois, tai se ei perustu riittäville tarvittaville arviointiperusteille, jotka normaalisti edellytämme tällaisessa budjetin kasvun suuruusluokassa. Kun otamme huomioon, miten olemme aiemmin tehneet arviointeja ennen kuin budjettia on paisutettu näin paljon, ei sitä voida mitenkään verrata siihen, mitä nyt ollaan EITn kanssa tekemässä. Señor Odi, por dos minutos. Ja sinun herra Odi, ihan lyhyesti EITstä eh, e ja Lamberin mietinnöstä. Minä mietin tässä säätiön roolia, halusin siitä puhuttaisiin, koska ehdotin sen poistoa. Mm. Ehkä se johtuu siitä, että en ymmärrä, mitä palveluita tämä pystyy suomaan, luomaan, mutta olen siis keskivaihetarkastuksen esittelijänä ja on niin paljon erilaisia rakenteita. Haluaisin tästä puhuttaisiin. Sitten toinen kohta, josta poliittisesti pitäisi voida keskuudessamme puhua, on vaikutus, jonka on näihin pääosastoihin ja ne muihin rakenteisiin, jotka ovat tavallaan satelliitteina EU-ssa. Voidaan todeta, että kun ajatellaan kaikkia virastoja ja niin edelleen, ei näin pystytä hallinnoimaan niitä. Esimerkiksi usein antaa kielteinen vastuuvapaus, eikä tiedetä minkälaisia sanktioita tulee näiltä hallintoneuvostolta ehdottaisimme nyt tapaa ja haluaisin, että puhutaan. Eli siinä vaiheessa, kun nämä rakenteet eivät noudata EUn etuja, ne voitaisiin kumota ja koko hallintoneuvosto voitaisiin kumota tai erottaa sen johtaja. Ja nimeämisen pitäisi tapahtua niin, että varmistan heidän eurooppalaiset intressinsä sitten Strasbourgin istuntopaikasta Tämä nyt ei ole todellakaan tämä aihe. Annetaan nyt Ranskan hallituksen ja Strasbourgin kaupungin tutkia näitä eri vaihtoehtoja, mitä tulee parlamentin istuntopaikkaan. Tämä on siis iso keskustelu, mutta eihän se nyt kuulu tänään meidän keskusteluaiheeseemme. La Commission pour dos minutos. Sitten komissio, kaksi minuuttia. Merci beaucoup, euh, monsieur président. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijää ja varjoesittelijöitä heidän puheenvuoroistaan. Todella rakentavia kommentteja. Uskon, että sen jälkeen, kun komission ehdotus tehtiin, ja tai tämä kokonaispaketti Eurosyntä 2020 otettiin mukaan EIT tähän pakettiin, niin olemme edistyneet sitten paljon, ja tätä kautta me EIT teissä ja sinovat innovaatioyhteisössä olemme voineet esitellä, mitä on tehty. Ja tämä lisääntynyt tiedon taso siitä, mitä tapahtuu, voimme paremmin keskustella ja keskittyä varsinaisiin ongelmiin. Vastaan neljään kohtaan. Ensimmäinen asia käsitteen ansiot. Herra Eiler sanoi, että EIT ja KIKST ovat tavallaan tällaisia uusia toimielimiä, joten ei niitä voida vielä arvioida kun ei tunneta täysin. Tämän takia juuri komissio ehdotti kaksi vaiheista lähestymistapaa. Ensimmäisessä vaiheessa budjetti olisi vuoteen 2018 ja sitten jos tulee tällainen ta- tarkastusvaihe ja tarkastus on myönteinen tuloksiltaan, niin silloin voidaan vapauttaa tämä toinen osa budjettia. Tai mä vastaan juuri tähän kysymykseen. Sitten haluaisin ottaa esille kolme kohtaa, jotka esittelijä otti esille. Rova Matias ja herra Lambert, haluaisin muuten kiittää heitä mietintöjen kattavuudesta ja syvyydestä. Ensinnäkin keksien valintakriteet. Olen sitä mieltä, että tämä liittyy pitkälti innovaatioyhteisön luonteeseen. Meistä tällainen yhteisö voi olla todella merkittävä osaamisen innovaatioyhtiö ja erota siitä, mitä perinteisesti tehdään tutkimuksesta tai horisontta 20, 20 Sen pitäisi olla hiukan erilainen toimielin tai toimieläin jopa. Sen pitäisi täyttää nämä tieto kolmion kolme huippua. Sen pitäisi olla riittävä budjetti, sitten tarvitaan rahoituksen se- seurattavuutta ja tarvitaan myös se- muuta seurattavuutta. Tämä äh, tekee näistä erilaisia elimiä. Mm, ei voida jakaa tätä käsitettä ja sitten näitä kiksejä syntyy, vaan ne eivät enää olisi mitään osaamis- ja innovaatioyhteisöä vai jotakin muuta. Ja tämän takia me eri teemoja. Ja tässä aiheessa Tästä haluaisin täsmentää paria seikkaa. Ensinnäkin tällä kaudella teemoista päätettiin lainsäätäjän toimesta. Neuvosto ja parlamentti ovat niistä siis päättäneet. Tässä ehdotuksessa, joka koskee EIT-asetusta, niin sama, tämä on mielestäni johdonmukainen ehdotus suhteessa tämän sen tilanteeseen, niin sitten keskustellaan myös teemoista selkein kriteerein ja komissio on tehnyt ehdotukset teemoista ja kriteerit ovat selkeitä. On puhuttu julkisesta konsultaatiosta, mutta haluaisin kyllä aivan selvästi sanoa, että koska komissio on jo ennalta päättänyt hiukan, ketkä kuuluisivat seuraaviin kikseihin, niin mm, komissio on taas avoimella tavalla kuitenkin ehdottanut näitä teemoja teemoja, jotka tukeutuvat vahvasti horisontti 2020. Jos nämä eivät ole hyviä teemoja, niin silloin niitä muutetaan. Mutta siis, että komissio olisi sanonut, ketkä kuuluvat näihin teemoihin, niin mielestäni tämä on jo askel, joka on otettu ollaan siis johdonmukaisen teemojen kohdalla, jotka on määritelty Horisto 2020. Sitten puhuisin vipuvaikutuksista, mistä herra Lambert puhui. EIT ainakin tällä alueella on esimerkki tapaus tulevat nyt tähän mukaan, mutta tämä vaatii huomattavaa sitoumusta. Jos vielä lisätään muita rajoituksia ja kodifioidaan liiallisesti, mistä varojen pitää tulla, niin kuin Rova Karvalio sanoi rakennerahastosta, niin silloin ollaan varsin tappaa koko hanke, joten tarvitaan tiettyä joustavuutta ja tietysti täytyy sitten valvoa tätä kaikkea, mutta pitäisi jättää tämä 25-75 aika vapaasti päätettäväksi. Mitä tulee sitten alueisiin ja saavutettavuuteen tai laajuuteen, tässä Surakas muistutti, että on jo ehdotuksia, joissa sanotaan, että 5 prosenttia budjetista pitäisi myöntää tämän tyyppiseen toimintaan jotta saataisiin sitä vituvipuvoimaa, niin kuin hän Lambert sanoi. Tämä onkin tärkeä asia ja tästä on tehty ehdotus, joka on pöydällä, sitten voidaan muuttaa, mutta ehdotus on kuitenkin tehty. Mielestäni pitäisi välttää sitä, että luodaan uuden tyyppistä yhteistyötä. Nämä voivat olla tärkeitä, jos ne otetaan mukaan vahvempiin rakenteisiin. Muutoin hajautetaan budjettivaroja ja vaikutukset kärsivät ja teho. El señor, La, el señor Jäsen Lambert. So I'll just, uh, no, minä vastaan muutamaan kohtaan. Aloitan komissiosta. Voin vain sanoa Foodkikistä, joka toimi internetissä ja oli jo jollain tavalla valittu. Tämä on heidän tulkintansa, mutta se ei varmaan ollut sattu sattumaa, että he tällä tavalla olettivat. Mitä tulee sitten äh, näiden yhteisöjen kestosta? Osaamis- ja innovaatioyhteisön tarkoituksena on pystyä toimimaan itsenäisesti loppujen lopu- lopulta. Mielestäni se voi jatkoa vaikka ikuisuuksiin. Tarkoituksena on kuitenkin se, että äh, saadaan edistystä. Mitään tarkkaa valvontaa ei ole, mutta jos rahoitusta halutaan valvoa, niin se edellyttää todellista seurantaa ja myöskin tavoitteita, joissa määritellään, kuinka paljon varoja myönnetään, kuinka pitkäksi aikaa. Sitten arvioinnista. Kristian, olen samaa mieltä kanssasi siitä, että rahan tai varojen eh, tuhlaaminen sellaiseen kohteeseen, jota ei valvota, on turhaa. EITn EIT ei kuitenkaan ole niin suuri ja eh, meidän täytyy, tai arviointi ei tällä hetkellä ole riittävää. Jos hallinto on huonoa jossain suunnalla, niin sitä ei pitäisi levittää muualle. No, ähm, meidän pitäisi tasa, toimia tasapainoisesti. Ymmärsin kantasi ja tarkoitan nyt vain sitä, että palaute, jonka olen saanut monilta sidosryhmiltä, niin tässä ollaan menossa hyvään suuntaan. Äh, tämä ei ole hallitsematonta, emme me vain anna varoja ja äh, sano, että tavataan, katsotaan sitten seitsemän vuoden päästä. Tästä pääsenkin valvontaan, me olemme ehdottaneet vuosittaista arviointia täällä parlamentissa, jotta tietäisimme, mitä EITssä tapahtuu. Mielestäni tämä toimenpide pitäisi laajentaa koskemaan koko ohjelmaa. Ekonin osalta tapasimme Draakin kolmen kuukauden välein. Oui. Uh, äh, tiedä, miksi hän tämä No, voidaan siis sanoa, että voidaan harjoittaa valvontaa, että kutsutaan näiden virastojen johtajia kertomaan tilannetta tänne, niin että hekin tuntevat, että on hiukan valvotaan. Voit itse kutsua tätä, miksi haluat. Mitä tulee säätiön, niin suoraan sanottuna, sikäli kun se ei maksa meille mitään, niin ei minua haittaa, sen olemassa, koska sehän on tässä mobilisoimassa yksityisiä rahoja. Tunnen henkilökohtaisesti tämän, tämän johtajan, en ole vieläkään pystynyt hänen kanssaan keskustelemaan, mutta eh, ehkä tämä on nyt tavallaan kutsu toimia näin, tai käytös toimia näin. Siinä kaikki, mitä nyt halusin sanoa, joten sitten jatkoa seuraavassa numerossa. Señora Matias, tres minutos. Hyvä Matias, kolme minuuttia. Kiitoksia. Puheenjohtaja, haluaisin aluksi kiittää kollegoita heidän esittämistään huomioista. Vastaan vain muutamaan seikkaan. Ensinnäkin haluan tehdä selväksi, etten koskaan sanonut, että komissio olisi sulkenut pois osallistumisen kikseihin. En sanonut näin missään vaiheessa. Sen sijaan totesin, että on olemassa mahdollisia osallistujia, jotka katsovat, että ne eivät enää jatkossa ole kikseissä. Se ei ole aivan sama asia. En siis hyökännyt komissiota kohtaan millään lailla. Me tarvitsemme tasapainoisen mallin. Toisaalta meillä on oltava jonkin verran ennustettavuutta ja toisaalta kyky pitää eri vaihtoehtoja esillä. Toisaalta taas on kyettävä tarjoamaan yhtäläiset mahdollisuudet kaikille osallistujille ja näihin on liitettävä Horisontti 2020 ohjelman vaatimukset, mutta jotkut ihmiset ovat sitä mieltä, että kaikki on jo hoidettu ja koko juttu on paketissa. Minusta meillä on vielä tilaa tehdä kompromissi tämän osalta. EITstä sitten ja että se olisi malli ja niin edelleen. Sitä ei ole ollut olemassa vielä kovin pian, mutta jos tarkastelemme sen aikansaamia tuloksia, niin ehdottomasti se on hyvä malli sillä on kerrannaisvaikutuksensa, jota ei ole kovin monissa muissa välineissä, joten en usko, että sitä voidaan korvata teknisillä yliopistoilla tai teknisillä tutkimuslaitoksilla. Se on ainoa väline, joka sulauttaa yhteen teollisuuden tutkimuksen ja ottaa käyttöön yksityisiä ja julkisia voimavaroja, luo tällaista lisäarvoa. Ja näin se auttaa luomaan työpaikkoja ja investointimahdollisuuksia muilla aloilla. Eli selvästikin meidän on pidettävä EIT pystyssä ja vauhdissa mutta ehdottomasti on huolehdittava siitä, että sillä on oikeat työskentelyolosuhteet. Minun osaltani voimme varmasti järjestää luottamusäänestyksen sen mallista, jotta saamme säilytettyä sen budjetin järkevällä tasolla. Minulla on vielä minuutti tai puolikas jäljellä, joten herra Odi, olen varma, että voimme päästä yhteisymmärrykseen, vaikkakin tästä asiasta voi olla vaikea sopia. Kun puhutaan sijaintipaikasta Strasbourgista, olisiko se Euroopan parlamentin vai EITn sijaintipaikka, jos me emme saa päätettyä tästä parlamentissa, me emme voi päättää, missä EIT tai jokin muu Euroopan toimielin toimii, niin me olemme todella aika huonossa tilanteessa. Ei ole kyse pelkästään siitä, että meneekö tämä Ranskan valtiolle ja Strasbourgin kaupungille. Me olemme eurooppalaisia ja edustamme Euroopan kansalaisia täällä, mutta tämä on tietysti mielenkiintoinen keskustelu. Anteeksi. Tämänkin kolme minuuttia toivottavasti en nyt häirinyt teidän keskittymistänne. Sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka liittyy Euroopan inno, innovaatio Euratom-ohjelmaan, Euroopan atomenergiayhteisön tutkimusohjelmaan ja herra Skinner saa puheenvuoron. Um, thank you very much. At this late hour, I'm sure please, that people will be pleased to hear that I'm not going to speak for very long. Uh, that's partly because um, we have... Kaikki ovat tyytyväisiä varmaan kuulessaan, että enää jo puhua pitkään. Olemme tästä asiasta melko yksimielisiä. Tarkistus, ähm, tarkistuksia on tehty paljon, jotkut niistä ovat minun tekemiäni ja pyrin parantamaan. Ja haluan myös kiittää kaikkia muita tarkistusten tekijöitä. Ryhmissä ja valiokunnissa oli suuri mm, yksimielisyys tästä asiasta, joten varmasti tämä asia tulee etenemään komissiossakin. Kaksi kompromissitarkistusta koskevat rahoitusta. Olemme pyrkineet olemaan johdonmukaisia budjettivaliokunnan kanssa niin, että toiminta olisi mahdollisimman läpinäkyvää. Toivottavasti teksti, tekstin hyväksyvät myöskin varjoesittelijät ja esittelijät sen pohjalta, mitä olemme aikaisemmin keskustelleet. Ennen kuin tulin tänään paikalle, niin kuulin, että täällä oli puhuttu jotain rahoituksesta Meidän on pidettävä painetta yllä, meidän on varmistettava, että että rahoituskehyksen puitteissa pysytään. koordinaatien kokouksessa keskusteltiin stressitestien tuloksista. Minä olen niistä hyvin iloinen. Ja me haluamme painottaa, että Niissä tuli esille tarve keskittyä turvallisuuteen tällä alueella. Jos me haluamme esimerkiksi ydinteollisuuden olevan turvallista, niin meidän täytyy keskittyä turvallisuuteen myöskin, myöskin tieteen alalla koko Euroopassa. Olemme tehneet selväksi monien tarkistusten kautta, että tämä on yksi näistä painopistealueista. Joissakin ryhmissä hajauttaminen oli yksi eh, tavoite. Kun tarkastelemme muuta maailmaa, niin meidän täytyy varmistaa, että jos Eurooppa ei ole paras, niin ainakin parhaimpien joukossa maailmassa. Tämän pitää olla meidän tavoitteenamme. Nyt sitten jätän puheenvuoron muille. Kiitos. You will always have my agreement. Niin, jos haluatte rennosti toimia, niin kyllä siihen aina suostun. Sitten puheenvuoron saa Rova Rivasi, hän on esittelijä, kolme minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten te tiedätte, Vihreät vastustavat itse muotoa, että sisältöä Euroopan sopimuksen ensinnäkin itse sisällöstä, koska tämä on todellakin sopimus, joka vain rohkaisee ydinvoiman käyttöön ja meidän mielestämme tämä on vanhentunut energianlähde. Sama myös koskee muotoa, koska ei pidä unohtaa sitä, että ei tässä ei, meillä ole menetty oikeutta ja me aina puollamme avoimuutta, toimme sen puolesta ja ydinvoima-asioissa – minimivaatimus on, että keskustelu ei käydä suljetuin ovin. Ja lisäksi, herra Skinner, te puhuitte tässä herra Otingerin puheenvuorosta koskien stressitestejä ydinvoimaloissa. Kansalaiset Euroopassa vaativat erittäin suurta avoimuutta koskien näitä rasitustestejä. Näinhän tavallaan vähän olikin silloin, kun kerrottiin stressitesteistä, mutta sama ei koske ydin ydinvoima aseaa Me olemme pyrkineet puolitoista miljardia euroa tälle hankkeelle. Me halusimme uudelleen suunnata tutkimusta radiosuojeluun, ydinvoimaloiden turvallisuuteen, niiden purkuun ja puhuttu myös toimivasta äh, radioaktiivisuudesta. Sitten puuttuu koulutusta tutkijoilta. Ihmiset henkilökunnalta, joka voi toimia tehokkaasti onnettomuuden tapahtuussa ja fokusimassa tämän opimme, on varsin vähän ihmisiä, jotka ovat päteviä näissä kysymyksissä, taitavia. Ja jos on valtavasti voimaloita, mitä onkaan mieltä ydinvoimasta, niin tarvitaan ehdottomasti asiantuntijoita, jotka arvioivat määriä ja mitä tapahtuu voimaloissa. Ja näin ei nyt vaan ole tilanne, ja tässä minä tuen kyllä teitä. Mitä tulee sitten ydinvoimaloiden purkuun? No katsokaa nyt, mitä oikein Euroopassakin tapahtuu oikeastaan mitään voimalaa ei ole vielä purettu ranskalaisena. Meillä on 54 reaktoria, on vain Brenelis, joka alka, jos aletaan purkaa tutkimus, ei Superfenix, siellä purku ei ole vielä alkanut. Ja tämä on työllisyyden lähde. Olen sitä mieltä, että Eurooppa voisi olla johtajana ydinvoimallinen purkukysymyksessä. Ja tässä voin vain rohkaista tällaiseen toimintaan. Ja toimia, to, pitäisi toimia niin, että Tämä muuttaisi hiukan ylivoiman tulevaisuutta. Mitä tulee sitten jätteisiin ja tutkimuksen kustannuksiin, miten niin tämä kuuluu operaattoreille, heidän pitää tämä varmistaa, eikä missään tapauksessa tämän pidä kuulua veronmaksajien harteille. On ehdottoman välttämätöntä, että operaattorit varavat tämän rahan, jotta voivat vastata tällaisesta tutkimustyöstä ja jätteiden käsittelystä. Ja sitten yksi asia, joka pitäisi ehdottomasti kuulua rahoitukseen, nimittäin miten löydetään radioaktiivisuutta, miten se havaitaan. Katsokaa, mitä tapahtui 2011, kun oli tällainen välikohtaus, joka tapahtui tehtaassa, jossa toimittiin, valmistettiin radioaktiivisia tuotteita. Tällainen pilvi tavallaan syntyi Euroopan päälle. Ja meni kolme viikkoa siihen, kun lähde löytyi. Miksi? Koska suurin osa Euroopan maista ei omistanut tällaisia tehokkaita radioaktiivisuuden mittausvälineitä. Tämäkin on yksi vaatimus. Mitä tulee ITERiin, niin me tietysti tuemme komission kantaa, koska ITERiä täytyy rahoittaa toisin kuin yhteisöohjelmia, koska se on rahoitusryhmittymää, eikä tämä ole mikään tämän hetken prioriteetti todellakaan. Kiitoksia. Herra Prodi, kaksi minuuttia. Grazie, Kiitos puheenjohtaja. No, minä haluaisin tässä yhteydessä mainita työhön, jota teimme kaksi tapaamisen, joka oli kaksi viikkoa sitten tutkimus, erään tutkimuskeskuksen kanssa, ja se koski juuri ydinvoimaloita. 50 miljardia euroa tarvitaan ähm, Euroopan ydinvoimaloiden käytöstä poistamiseen. Tämä asia täytyy, tätä, tähän täytyy suhtautua vakavasti juuri siksi, että me emme voi jättää tällaista perintöä tuleville sukupolville. Ja sen vuoksi meidän täytyy vastuullisesti nyt ryhtyä toimiin ja tehdä tarpeelliset tutkimustyöt voimaloissa niin, että voidaan jätteiden käsittely saada päätökseen. Meidän on hyödynnettävä jätteen käsittelyteknologioita niin, että vältetään jätteen joutuminen ympäristöön. Tältä osin uskon, että meidän pitäisi viedä eteenpäin ja edistää tutkimusta – niin, että voimalat saadaan turvattua ja että voidaan käyttää sopivia teknologioita, joilla minimoidaan ympäristövaikutukset tulevina vuosina. Kiitoksia. Puheenjohtaja mikrofoni on ollut päällä. Ähm, Haluaisin aluksi onnitella herra Skinneria hänen ehdotuksestaan. Mielestäni hän ottaa esille juuri ne aiheet, jotka ovat tärkeitä Euratomin osalta ilman, että jollakin lailla toimitaan ideologisesti. Minun kannaltani ja koko kansanpuolueen ryhmän kannalta on periaatteessa kyse siitä, että ydinvoima ja ydinteollisuus ymmärretään tarpeelliseksi ylimenoteknologiaksi. Tänä päivänä omassa vaalipiirissäni sähkökustannukset ovat nousseet 16 kuukauden aikana 50 prosenttia. Me olemme huomattavassa taloudellisessa kriisissä ja me tarvitsemme ydinvoimaa, jotta voimme jotenkin tasapainottaa uudistuvista energialähteistä tehdyn energian kautta nousseet energiakustannukset jos Euratomista nyt puhutaan jonkinlaisena lopetusteknologiana, niin kyllä ydinvoima on ylimenokauden energiaa, sille tulee oma loppunsa, mutta on kyynistä, että toisaalta vihreät vaativat ydinvoiman lopettamista, toisaalta taas loppusijoituskysymyksessä sekä tutkimuksessa että käytännössä ovat jäsenvaltioissa blokkaava taho. Siinä mielessä uskon, että parlamentin enemmistö päättää Euratomin jatkamisesta tällä tavoin. Vielä ITERistä olen sanonut täällä jo moneen otteeseen, että aina niin kevyesti todetaan, että ITERin osalta ollaan tyytyväisiä komission ehdotukseen. Tätä pitäisi tarkastella vähän eriytetymmin. Jos tarkastelee kansainvälistä ITER-sopimusta, niin selvästi huomaa, että Euroopan unioni on lähtenyt sopimukseen sellaisella osuudella, jossa sodat todetaan, että jos sopimuksessa luvatut velvoitteet eivät täyty, on maksettava taloudellista korvausta. Eli siinä mielessä olemme poliittisesti tällä hetkellä harmaalla alueella. On ihan totta, että emme voi rahoittaa tätä horisontti 20-20, mutta on illuusio kuvitella, että ongelma olisi näin ratkaistu. Minä ehdottomasti vastustan sitä, että me lähtisimme tätä näin rahoittamaan. Silti joudumme kysymään, kuinka me budjetista nämä korvauskustannukset rahoitamme. Kiitoksia. Sitten Odi. Edustaja Odi, kaksi minuuttia. Mikrofoni. Merci, monsieur le président. D'abord sur... Kiitos puheenjohtaja ensin ITERistä. Sitä rahoitusta haluaisin tietysti onnitella esittelijää ihan ensiksi ja onnitella häntä varsinkin hänen kompromissihakuisuudestaan koskien näitä tarkistuksia, joita parlamentin jäsenet ovat tehneet ITERistä on osa rahoituksesta, joka tapahtuu Eurotomin kautta. En onnittele kyllä komissiota tästä ehdotuksesta, koska jos siirrytään ulos budjettiyhteisöstä, EU-budjetista, jossa kuitenkin jatkossa puhutaan yhteisömetodista aina vaan sitä toistetaan, niin tämä, tässähän tavallaan luovutetaan. Tämähän ei ole mikään Euroopan hanke, vaan maailmanlaajuinen hanke, mutta millainen kuva meistä syntyy? Vetoa nyt teihin, jos meidän mantereemme ei pysty löytämään paria miljardia euroa näin tärkeässä, ei tämä ole tärkeä vain eurooppalaiselle, vaan koko ihmiskunnalle. Komission taidottomuus tässä asiassa on todellakin uskomatonta. Toivottavasti se nyt kokoa itsensä, koska tämä ei ole mitenkään kyllä kiitettävää. Pari kommenttia. On hyvä, että meillä on yhteen tutkimuskeskus, joka tekee huomattavaa työtä. Haluan tätä, tätä korostaa ja haluaisin kysyä komissiota, miten se aikoo koordinoida kestoja, koska ikävä kyllä Euratom-ohjelmassa ollaan viisivuotiskaudella ja horisontti 2020 on kyseessä seitsemän vuotta. Uskon, että aikaisemmassa ohjelmassa lähes kiireellisesti piti yhtäkkiä lyhentää sitä, pidentää sitä kahdella vuodella. Pitäisi löytää keinot teidän ehdotuksessanne ottaa tähän ensimmäiseen asetukseen kahden vuoden pidennys. En tiedä, miten se sinne voidaan saada sovitettua, mutta jotta voitaisiin varmistaa johdonmukainen kesto. Ja lopuksi haluaisin, että komissio hyväksyisi tarkistukset, joissa meillä, joiden takana on massiivinen enemmistö parlamentissa, miten otetaan mukaan parlamentti kaikissa vaiheissa mm, mukaan, kun tätä asiaa viedään eteenpäin. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että täytyisi toimia niin, että olisi parlamentaarinen ulottuvuus. Se, mikä päti sata vuotta sitten, niin yhtäkkiä tänään ei olekaan. Ja ydin äh, kysymyksiä pitää käsitellä avoimesti parlamentin valvonnassa ja ottaa mukaan Euroopan parlamentin jäsenet eurooppalaisessa hankkeessa, Joten suoraan sanottuna pitää kyllä selvittää tämä asia hallitusten päämiehet. Nyt on tullut aika saada tämä Euratom-kysymys yhteispäätösmenettelyn alaisuuksessa ja sitten vielä pitäisi toimia kiireellisesti. Ja komissio pitäisi vapaaehtoisesti liittoutua meidän kanssamme ja hyväksyä kaikki nämä ehdotukset, joita parlamentin enemmistöllä kannattaa. Kiitoksia. Sitten komissio saa puheenvuoron kolmeksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset kaikille jäsenille puheenvuoroista. Erityisesti esittelijä Skinnerille kiitokset tasapainoisesta mietinnöstä. Viisi kohtaa. Tavoitteiden laajentaminen. Mitä komissio tulee, niin se ei painota erityisesti ydinteknologian laajentamista – ja se pidättäytyy mieluummin poliittisessa kompromississa, joka on jo olemassa tällä hetkellä Euratomin osapuolten välillä. Mainittiin stressitestit ja varmasti voisi olla apua siitä, että koulutus ja turvallisuus, jotka Skinner mainitsi, niitä pitäisi tarkastella – sitten ydinvoimaloiden käytöstä poistaminen. Tutkimus- ja tuotekehitystyötä tehdään tällä osa-alueella ja sitä haluamme tukea. Toinen asia, jota halusin kommentoida, liittyy läpinäkyvyyteen ja siihen, että parlamentti on tiiviisti tässä työssä mukana – Kyse on institutionaalisesta kysymyksestä. Me voimme komissiossa kuitenkin taata, että parlamentti otetaan mukaan Euroopan asioihin. Voitte olla varmoja siitä, että ymmärrämme kyllä parlamentin eh, kannat. Budjettivähennyksistä sen verran, että me haluamme olla yhdenmukaisia Eurooppa 2020-strategian tavoitteiden kanssa, eh, jotka liittyvät ja näiden eri painopistealueiden kanssa. Me haluamme, että Euratom heijastelee Eurooppa 2020-strategian tavoitteita. Ja sitten eh, tarkistusehdotukset, jotka liittyvät horisontaalisiin näkökohtiin, pk-yrityksiin, niin me haluamme pitää teksti mahdollisimman koherenttina. Mm, sitten monivuotisesta rahoituskehyksestä eh, mielestämme tämä pitäisi jättää enemmän jäsenvaltioiden päätettäväksi no sitten seitsemän tai viisi vuotta teknisesti sopimusten kautta. Mm, kyse on siis viidestä vuodesta plus kahdesta vuodesta. Sitten kahden vuoden päätteeksi arvioimme tilannetta ja sitten tilan, mm, mahdollisuudet jatkaa ovat paremmat sen Eller lyhyesti. Niin, haluan vain ottaa esille tuon kysymyksen, juridisen kysymyksen siitä, että jos ei ole rahoitusta ITERille kansainvälisten ähm, sopimusten mukaisesti turvaudutaanko silloin, turvaudutaanko silloin EU-budjettiin? No, emme voi tässä vaiheessa vastata kysymykseen. Ymmärrän kyllä äh, kysymyksen, mutta en voi vastata siihen vielä. Mr. Allen, this, this was really good question. tämä oli todella hyvä kysymys. No, herra Skinner, haluatteko te tiivistää? We call that a Google. Rikeetys, kutsutaan Googliksi, tämä tarkoittaa, että palloa, joka menee ympäriinsä oikealla ja vasemmalla, ja rahoitus on ratkaiseva kysymys, jota tiede pysyy mukana Euroopassa 20 ja jos toimitaan Istanbulin ulkopuolella kovinkaan järkevästi, niin olen samaa mieltä komission kanssa johdonmukaisuudesta. Se on aivan ratkaisevan tärkeää. kaikilla kunnioituksella näyttää siltä, että olemme hiukan siirtyneet pois koherentiusta minun mielestäni, mutta kuitenkin uskon, että vieläkin voimme onnistua lopuksi, koska tämä hanke on järkevää ja kaikki sen merkityksen näkevät. Sitten ihan lyhyesti muutamia kommentteja. Rova Rivesi sanoi, Rivesi sanoi että me nyt puhumme Euratom-sopimusta, mutta kysymys luo oli samaa, mitä hänen kanssaan on tärkeää kouluttaa ihmisiä, ei vain ydinfyysikkoja, mutta pitää auttaa myös ydinvoimaloiden purussa. Tämä on ydin <laughs> toimi tietysti. Kaikki varmasti voivat samaa mieltä sitten, että valtiot otettaisiin pois, mielestä se on huono asia. Valtio on ollut mukana tieteen rahoituksessa aina vain alusta lähtien. Kukaan ei kai väitä, että tätä, mutta tämä oikeastaan tappaisi koko ydinvoimateollisuuden. En ikävä kyllä voi olla tällaista samaa mieltä, jos, jos jotkut tähän haluavat. Ja sitten energiakustannukset, josta herra Eiler puhui, jos ydinvoimaa ei olisi, niin tilanne olisi katastrofaalinen. Me emme voi väittää, pitää olla realistisia siinä, mitä tehdään. Vittorio Olin tyytyväinen, kun sanoit, mitä sanoit. ydin tutkimuksen eh, laitoksen johtajasta puhuit ja ylivoimainen purusta ja kuinka tärkeistä summista tulee olemaan kysymys. Ei ole varmaankaan kukaan väitä, etteikö tämä olisi kallista. Kyllä se on kallista, mutta yhtä lailla olen sitä mieltä, että uusi tapa eteenpäin on toimia tehokkaasti, on kaikkein tärkeimpää, koska tässä vaikkakin tässä tavallaan osoi, tämä tiede pitäisi osoittaa tuloksia, mutta sillä on kyllä tiettyä arvoa. Sitten Christian, hän todellakin ymmärsi, kun kuuntelee äänestäjiä, että 50 prosentilla energian hinta on noussut. Se kertoo hiukan siitä, kuinka tärkeä energialähteiden sekoitus on. Minusta olisi hyvä, että todellista arvo, energian todellinen arvo pantaisiin pöydälle ennen vaaleja, eikä vain puhuttaisi siitä, kuinka vaarallisia eri asiat ovat jos pitäisi sitä tämä argumentti, minkälaista energiaköyhyyttä meidänkin yhteisöstämme löytyy. Minä tulen itse maasta, jos, joka tuo suurimman osan energiasta, niin tämän tuloksena tietenkin hinnat ovat hurjat johtuen kaasun ja öljyn hinnosta. Olen tietoinen, että tämä tapahtuu kaikkien vaalipiirissä samalla tavalla. Sitten herra Odi, haluan vain sanoa teille, että olen samaa mieltä teidän kanssanne tästä peruskysymyksestä. Puuttuu johdonmukaisuutta budjettikysymyksessä ja olen tätä vastustanut jossakin määrin, mutta kun tarkastelee, mitä budjettivaliokunnan toverit ovat sanoneet ja mitä muissa valiokunnissa on todettu, erityisesti Rova Herzog ei ole paikalla, hän on nyt tätä asiaa eteenpäin, hän on luvannut jatkossakin pyrkin, haluaa varmistaa, että tämä budjetti saa rahoituksensa, mutta paine paineet kasvavat neuvoston päällä, tämä varat löydettäisiin jostakin, joten meillä varmasti on vielä jonkin verran liikkuma, liikkumavaraa. Ja herra El, Ellerin varhaisempi kysymys olikin ta- tarkoitettu komissiolle. Sitten viimeiseen kohtaan esityslistalla tänään tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteiden tilintarkastus. Herra Kreutzmann saa puheenvuoron. Viisi minuuttia. Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Puheenjohtaja, sydämelliset kiitokset. Olen yrittänyt. Die Stärkung der ehdotuksillani vahvistaa tarkastajien asemaa, investoijien eli omistajien asemaa ja haluan myös lisätä tarkastajien riippumattomuutta. Kun lähdemme siitä, mitä komissio on ehdottanut, lähtökohtana oli finanssikriisi ja pyrittiin saada neljän suuren maailmanlaajuisesti tarkastuksia tekevän oligopoli jossain määrin purettua. Ja nyt pääsemme komission ehdotukseen eli pakkokierrätykseen. Olen käynyt paljon keskusteluja ja en usko, että näin kuuden vuoden kuluttua saavutettaisiin komission tarkoitusta eli kierrätystä. Talouden tarkastaja tarvitsee kolmesta neljää vuotta ennen kuin maailmanlaajuisesti toimiva yritys saadaan tarkastettua niin, että voidaan puhua hyvästä tarkastuksesta, että tarkastaja todella tuntee yrityksen. Ja pakkokierrätyksessä kuuden vuoden välein menisi paljon tietotaitoa hukkaan ja syntyisi sellainen vaara, että se, mitä komissio haluaa saavuttaa, jäisikin saavuttamatta. Toisekseen tällaisessa pakkokierrätyksessä voidaan kysyä, saavutetaanko se, että nämä neljä suurta ovatkin jatkossa seitsemän tai kahdeksan. Minä en siihen usko, jos joku suuri yritys jatkossa menettäisi ala hyökkäisi se nimenomaan keskisuurten yritysten kimppuun, eli kävisi päinvastoin kuin on tavoiteltu. Minä olen yrittänyt kulkea sellaista tietä, jossa yritetään saada hiukan riippumattomuutta tarkastavien yhteisöjen puolelle. Näin seitsemän vuoden välein olisi pakko tehdä tarjouskilpailu. Eli seitsemän vuoden välein yritysten olisi tehtävä tarjouskilpailu. Ja jos seitsemän vuoden jälkeen halutaan pitää kiinni samasta tarkastajasta, pitäisi se perustella yhtiökokouksessa eli omistajille erittäin hyvin. Ja sen jälkeen voitaisiin todeta, että halutaan pitää kiinni tähänastisesta tarkastusyhtiöstä. Mutta minusta 14 vuoden jälkeen olisi pohdittava vihdoin tarkastajan vaihtamista. Ja siksi ehdotan, että tarkastusvaltuutus voitaisiin antaa uudelleen vain kertaalleen. Näin 14 vuoden jälkeen tapahtuisi vaihto näille tarkastajille on myös annettava jonkin verran riippumattomuutta ja siksi tämä olisi järkevää. Komissio on ehdottanut kahta vuotta, mutta me kirjaamme omaan tarkistuksemme kolme vuotta. Investoijien, sijoittajien suoja eli omistajien suoja oli minulle hyvin tärkeä ja jos sitä halutaan, pitää lähteä jonkinlaisesta omistajien edustuksen vahvistamisesta, eli hallintoneuvoston ja tarkastusvaliokunnan vahvistamisesta. Ja siksi kolmen vuoden kuluttua aina tarkastusvaliokunnassa perehdyttäisiin tarkastajien työhön. Tällainen niin sanottu reassessment takaisi jatkuvan tarkastuksen valvonnan ja voitaisiin saada aikaan myös kierrätystä. Tämä käytettävissä olevien laatuvalvontamenetelmien tarkastus olisi keino, jonka avulla hallintoneuvosto voisi tehdä avoimen, objektiivisen päätöksen. Lisäksi tämän tulisi tapahtua julkisena tarjouskilpailuna, joka täyttää tarjouskilpailun ehdot. Näin lisätään kilpailua ja tarjotaan myös mahdollisuus valita parhaasta tarjolla olevasta. Näin kaikki palvelun tarjoajat olisivat tarkastusvaliokunnan eli omistajien valinnan alaisia. Tästä pääsen suoraan tarjottavien palvelujen etäisyyteen. Komissiolla on kolme kategoriaa. Tarkistukseen liittyvät tarkistusta vahingoittavat ja ikään kuin keskikategoria – eli jossa ei voida päättää, onko tämä tarkistuksen kannalta haitallista vai ei. Minä haluan purkaa byrokratiaa ja antaa hiukan enemmän varmuutta näille alalla toimiville yrityksille ja siksi ehdotan kahta kategoriaa. Eli sellaiset, jotka toimivat lähellä ja ne, jotka ovat haitallisia. Näin saadaan aikaan enemmän selkeyttä, vähemmän byrokratiaa ja yritykset, tarkastavat tahot tietävät, mitä ne voivat tarjota lähitarkastuspalveluina ja koska voidaan puhua siitä, että tarkastustehtävästä on luovuttava. Näin ehdotuksessa ei tietenkään ole e, myöskään niin sanottua rajaa. Se oli joka tapauksessa aivan liian ongelmallinen ja johti byrokratian. Vielä yksi lause, puheenjohtaja. Minun ehdotukseni on, eh, komissio on puhunut täällä pääomaosakkuudesta, Luonnollisesti, jos lähdetään sataprosenttisesta osallisuudesta, siitä syntyy välitön riippuvaisuussuhde tarkastajille. Me haluamme nimenomaan riippumattomuutta, joten minusta 49 prosentin osuus pitäisi olla mahdollista, mutta ratkaisu, päätös on jätettävä talouden tarkastajien taholle ja siksi sataprosenttinen äänioikeus on ehdottomasti säilytettävä. Minua, minä odotan suurella mielenkiinnolla, mitä varjoesittelijät ovat asiasta mieltä. Kiitoksia. Kiitoksia herra Odi. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin pyydän anteeksi Frank Prustin puolesta. Hän on EPPn esittelijä tässä asiassa. Hän pyysi minua samoin kuin koordinaattoriamme jo puhumaan koska ei enää ole ketään jäljellä, niin ehdotan ryhmän kantaa, mutta minulla on tässä eturistiriita, koska itse olin tilintarkastaja. Haluan kuitenkin onnitella esittelijämme, joka on tehnyt erittäin mielenkiintoisia ehdotuksia, erityisesti riippumattomuuskysymyksissä, mistä hän on aivan oikeassa. Komission pitääkin tutkia sitä, että tilintarkastusmarkkinat toimivat normaalisti, mitään keskittymiä liiallisessa määrin ei ole, kilpailu toimii ja että työn laatu varmistetaan. Me tuemme suurta osaa ehdotuksia, joita esittelijä on tehnyt. Me tulemme tietysti tekemään tarkistuksia, jotka meistä ovat hyödyllisiä tässä asiassa. Pari-kolme kommenttia. Ensinnä muista palveluista kuin tilintarkastuksesta nämä non-audit-palvelut pitäisi erottaa. Tämä vaikuttaa tilintarkastajien riippumattomuuteen ja tähän liittyy nyt iso ongelma, jota komissio ei ottanut huomioon, nimittäin valvonta. Miten vi- niitä viranomaiset valvovat viranomaiset. Tämä on hiukan monimutkainen kysymys ehkä tajuta, mutta tämän päivän ongelma on siinä, että meillä on enemmän tällaisia ylikansallisia yrityksiä, joilla on yksi tilintarkastaja. Tilintarkastusyritykset ovat itsekin tällaisia kansainvälisiä. Kuka valvoo näitä valvojia? Euroopan komissio ehdottaa, että olisi tällaista kiertoa tilintarkastusyritysten kesken, mutta tähän liittyy yksi ongelma, jota mielestäni ei ole käsitelty asianmukaisella tavalla minun mielestäni. Nimittäin miten valvotaan tilintarkastusyritykset, jotka ovat ylikansallisia? Minulla on hiukan sellainen tuntemus, että ollaan vähän samassa keskustelussa kuin silloin, kun puhuttiin pankkiunionista, kun me yritimme sitä, että olisi yksi eurooppalainen viranomainen, joka valvoo luottolaitoksia, niin silloin huomataankin, että komissio on varsin arkajalkainen, koska se ehdottaa, että eurooppalainen rahoitusmarkkinaviranomainen koordinoisi, ja minä mietin, ollaan, eikö tässä ole jonkinlainen eturistiriita kyseessä, eikö tässä pitäisi valvoa todellakin myös tilintarkastajia, jotka taas valvovat yrityksiä Euroopan rahoitusmarkkinaviranomaisen puitteissa, joten meidän pitää todellakin ehdottaa tätä komissiolle, miten ylikansallisia yrityksiä valvotaan. Tämä tuntuu minusta tärkeältä kohdalta, ratkaisevan tärkeältä. Näin voidaan varmistaa työn laatu, jota tilintarkastajat tekevät. Muutoin seuraan esittelijämme. Sitten komission edustaja saa puheenvuoron. Thank you very much. Kiitoksia. Komissio haluaa kiittää esittelijää Kreutzmania kaikesta työstä ja siitä, että se tukee ehdotusta, jotta saataisiin nämä tavoitteet saavutettua. Jäsen Kreutzmanin äh, luonnoksessa painotetaan tavoitetta ja ehdotetaan, esitetään, että jotta tilintarkastuksen laatua voidaan parantaa EU:ssa, niin jotta tasapainoa voidaan edistää, niin täytyy olla yhteisymmärrys säännöistä. Komissio ei nyt kommentoi jokaista kohtaa, joka tuli, jota, joita on käsitelty lausuntoluonnoksessa. Haluaisin keskittyä näihin avainelementteihin, jotka herra Groisman ja herra Oli ovat ottaneet esille. Ensinnäkin, kuten komissio on aina painottanut ja kuten Groismaninkin työssä tulee esille, tilintarkastajien itsenäisyys ja riippumattomuus on ensisijaisen tärkeä asia laadun varmistamiseksi. Ja meidän mielestämme se on, on tärkeää, että tilintarkastajat kiertävät. Tämä on ehdotuksen kulmakivi, jotta sitten voidaan välttää läheisyyden tai tuttavuuden tuottamat ongelmat, on tärkeää, että tilintarkastussuhteen kesto on rajattu ja komissio suhtautuu myönteisesti esittelijän pyrkimykseen ähm, ehdottaa kompromissia. Komissio huomioi myöskin lausuntoluonnoksessa tehty ehdotus, että seitsemän vuotta olisi takaraja tälle suhteen kestolle ja sen jälkeen se voidaan uusia. Sitten 14 vuotta olisi tämän kiertävän tarkastuksen maksimiaika. Tässä vaiheessa komissio ei voi ottaa kantaa valiokunnassa, mutta me olemme kirjanneet tämän ehdotuksen ylös. Meidän täytyy painottaa myös sitä, että alkuperäisessä komission ehdotuksessa yhteistä tilintarkastusta painotettiin komission alkuperäisessä ehdotuksessa. Tilintarkastussuhteen maksimiaika oli kuusi vuotta, mutta silloin kun kyse oli yhteisistä tilintarkastuksista, niin silloin se voitiin, aikaa voitiin pidentää yhdeksään vuoteen. Komissio hieman pahoittelee sitä, että että tämä ei ole tullut esille Troismanin lausuntoluonnoksessa ja siinä ei ole siis otettu huomioon tätä yhteistilintarkastusta. Komissio tietysti suhtautuu myönteisesti siihen, että lausuntoluonnoksessa halutaan vahvistaa komiteoiden toimintaa, se ähm, on tärkeää. Tilintarkastuskomitealla on tärkeä tehtävänsä. Mitä tulee sitten ähm, muihin kuin tarkastustoimiin eh, tai palveluihin, niin komissio ymmärtää, että tällais, tällainen mahdollisuus tehdä muita töitä on oltava veroneuvonta tai verovelvoitteiden yhdenmukaisuustodistukset ovat kuitenkin uhka tilintarkastajien riippumattomuudelle ja niihin on suhtauduttava, niitä on tar- siis ne on tutkittava tarkkaan. tilintarkastaja ei saa joutua sellaiseen asemaan, että se joutuisi arvioimaan sellaisen tahon eh, toimintaa, jo, jonka tilintarkastuksessa toimintaan se on eh, osallistunut. Jotta eh, parannetaan tilintarkastuksen viestintää, on tärkeää parantaa kommunikointia suurta, suuren yleisön puoleen tarkastuskertomuksessa pitäisi olla enemmän tietoa suurelle yleisölle, jotta tämä tarkoitus täyttyisi ja meidän täytyy olla varovaisia siinä, että annamme tietoja vain sisäisissä raporteissa. Tilintarkastuskomitea ei ole ainoa taho, joka tarvitsee näitä tietoja, vaan myös suurempi yleisö laajemmin. Kiitos. Ja, Dank. Niin, kiitoksia. Tästähän tuleekin jännittävä pakkokierrätyksestä puhumisesta. Minä olen pohinut, pohtinut näitä kannustimia yhteistä tilintarkastusta varten. Ranskassahan tämä on hyvin menestyksekkäästi toteutettu. Siitä voidaan varmasti vielä puhua tällaisen kannustimen käyttöönotosta, mutta varoittaisin vain tuosta, minkä mainitsitte aivan lopuksi eli sitä, että otetaan jotakin pois ulkoisesta tarkastuksesta. Mainitsen teille yhden Saksassa tunnetun tapauksen, niin sanottu Kirsch-tapaus, eli saksalainen pankkiiri julkisti tiedon, että on ongelmia ja pian tämän jälkeen yritys meni konkurssiin. Jos tähän tarkastukseen kirjataan, että jatkuvan kirjanpidon periaate vaarastuu, niin silloin, vaarantuu, niin silloin on kyseessä samanlainen tapaus. Eli oikeastaan sanotte, että yritys on viittavaille romahtamassa. Enkä tiedä, kuuluuko tämä sinne kirjanpitotodistukseen. Siksi varoitankin tällaisen tekemisestä, se luo vain ongelmia. Muusta voidaan puhua voidaan tietysti sanoa, että kirjanpidossa tapahtuu virheitä, mutta kirjanpitotodistuksessa ei saa herättää vääränlaisia odotuksia. Ja siksi olen ottanut osia siitä pois ja sijoittanut ne sinne, mihin ne kuuluvat. Eli niiden huomioon, joiden tehtävänä on valvoa yritystä ja torjua heikkouksia. Muutoin tietenkin jatkamme keskusteluja komission kanssa ja olemme iloisia siitä. Minä olisin tyytyväinen, koska nämä yritykset ovat kansallisen valvonnan piirissä ja siellä voidaan koska tahansa päättää valvojan vaihtamisesta, jos uskotaan, että on jonkinlainen ongelma. Luonnollisesti nämä tilintarkastusyritykset toimivat maailmanlaajuisesti, mutta niillä on kansallinen valvonta. Eli ne ovat vastuussa lausunnostaan siinä maassa, jossa lausunto tehdään. Ranskassa tai Italiassa, jos konsernin päätoimipaikka on siellä. Oikeastaan kansallisten valvontaviranomaisten pitäisi olla riittävän rohkeita sanomaan, että jos ei raportoida kunnolla ja tehdä kunnon työtä, silloin myös otetaan valtuus toimia pois. Minä olen maininnut tämän siellä. Siellä on se kolmen vuoden välein tapahtuva tutkinta. Sitä komissiolla ei ole. Eli minun mietinnössäni on tietty tiukennus. Ja tietysti pitää pohtia, kuka oikein tuon seuraamuksen antaa. Bueno, hemos completado nuestro orden del día. Tengo que hacer dos anuncios. Kiitoksia. Nyt vielä huomenna siis istunto alkaa, tai kokous alkaa huomenna kello 10 heti äänestyksestä ennen pidetään koordinaattorien kokous. Sitten toinen ilmoitus minulta. Aikaraja tarkistukselle herra Kreutzmannin mietinnöstä on 16. lokakuuta kello 12. Kiitoksia.